Good afternoon. Um... Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa iltapäivän istuntoomme. Aloitamme asioiden käsittelyn keskustelemalla rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista. Edustaja De Jong toimii lausunnon laatijana, joten olkaapas hyvä. Dank u wel, voorzitter. En ik zal met name... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Täällä jotkut kollegat ovat paikalla ja jotta tänään saataisiin hieman käsitystä siitä, missä ollaan menossa, kun puhutaan näistä eri kohdista. Kyseessä on kuitenkin aika tärkeä mietintö, junaliikenteestä. Junaliikennettä kaikki ovat saaneet kokea, kokea <clears throat> siinä mielessä kyseessä on hyvin elämänläheinen asia. Ja tämä on uudelleenlaadinta, eli tässä ei ole kysymys täydestä uudistuksesta, vaan osittaisesta sellaisesta. Ja tässä on joitakin kohtia, jotka ovat tärkeitä. Ne ovat sellaisia Minusta olisi hyvä kuulla, että mitä mieltä myös muut ryhmät ovat. Ja tietysti on kiva kirjoittaa sellaista mietintöä, joka itse voi hyväksyä, mutta tietysti on vielä hauskempaa, jos erittäin moni voi sitten tietysti sitä tukea. Kuuntelen huolella sitä siis, mitä täällä on muilla sanottavana. Mitkä ovat sitten niitä kohtia, joita kannattaisi pohtia. Ensinnäkin soveltamisala komissio laajentaa sitä alueellisesta rajoja ylittävään ja myös puhtaasti maan sisäiseen alueelliseen liikenteeseen. Ja toisten jäsenvaltioiden kansalaiset voivat sitä hyödyntää Eli siinä mielessä laajennetaan tätä. Kysymys ei koske kaikkia artikloita, vaan tiettyjä, joita muokataan. Ja erittäin tärkeä kohta on se, että tiedän, että olin aiemmin lentoliikennettä koskevien matkustajaoikeuksia koskevan mietinnön esittelijänä. Siellä on paljon erilaisia säännöksiä. Nyt ehdotetaan, että tässä hoidettaisiin myös junaliikenteessä tietyllä tavalla, Ja tässä on monia maita, jotka ovat olleet ehdottomasti tätä vastaan. Alankomaissa saamme, olemme saaneet myöskin nähdä tämän kaltaista kehitystä. Ja sitten jos viivästyksessä esimerkiksi syntyy raideliikenteessä, niin puhutaanko sitten force majeureista vai liiken, sääolosuhteista vai mistä? Ja millä tavalla tällaisia matkustajakorvauksia sitten näissä tapauksissa maksettaisiin? Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita komission kanssa tulee keskustella, missä määrin ne otettaisiin tässä käyttöön. Öö, tässä myös yrit- liikennöijäpuoli on ehdottanut, että voitaisiin mennä myös pidemmälle kuin pelkästään nämä force majeurit ja äärimmäiset sääolosuhteet korvauksien suhteen. <clears throat> Ja samalla täytyy kuitenkin myöntää se, että kaikki muut liikennemahdollisuudet, niissä on force majeure otettu esille. Junaliikenteessä kuitenkaan ei vielä. Ja siitä syystä ei ole oikein järkeä ehkä jättää junaliikennettä tämän ulkopuolelle. Sitten puhutaan korvauksista. Olen keskustellut kuluttajajärjestöjen kanssa asiasta näiden pikajunien kohdalla. Siellä yksi tunti viivästystä on paljon ja kaksi tuntia vielä enemmän. Öö, jos lipuhinta saadaan siinä vaiheessa takaisin, niin onko se riittävää vai pitäisikö tämän olla suurempi tämän korja- korvauksen? Sitä tulee vielä pohtia ja samanaikaisesti matkustajien oikeudet esimerkiksi lentoliikenteessä, niissä mahdollisten vaihtoehtoisten liikennevaihtoehtojen tai muun avustuksen saaminen tai majoituksen saaminen on erittäin tärkeää. Ja olen sitä mieltä, että jos tilanne menee käsistä ja ihmiset jäävät todella paikoilleen eivätkä pääse eteenpäin, niin silloin täytyisi katsoa sitä, millä tavalla nämä asiat hoidettaisiin. No, mutta komissio varmasti on myös tätäkin pohtinut. Neljänneksi olemme puhuneet myös jatkoyhteyksien myynti. Esimerkiksi jos Alankomaista haluaa mennä Strasbourgin, silloin mennään junalla Pariisiin ja Pariisista jatkojunalla sitten Strasbourgin Yksi kuuluu Taliksen piiriin ja toinen sitten taas Ranskan SNCFn piiriin. Ja tietysti kaikki olisi hienoa, jos voisi Rotterdamista matkustaa suoraan Strasbourgin yhdellä lipputarkastuksella, mutta, mutta jos ostaa lipun yhdestä, yhdeltä saitilta, niin silloin joutuu ehkä maksamaan sitä enemmän kuin, että jos ostaa sen toiselta. Eli täytyy verrata niitä, mikä on paras tapausta lippu. Ja jos Ranskan valtionrautateiden sivulta ostaa lipun, ja ensimmäinen juna on myöhässä, tämä lipun on ostanut toisesta yhtiöstä, niin silloin täytyisi hoitaa jotenkin tämä jatkoyhteys sinne Strasbourgin. Nämä asiat ovat monimutkaisia ja Tällä hetkellä esimerkiksi tämä on hankala eh, tilanne. Näistä kahdesta eri osasta maksaa enemmän kuin että jos ostaa jatkoyhteyden tälle ensimmäiselle junalle ja mitä tehdään, jos viivästystä on ensimmäisen junan kohdalla. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joihin kannattaisi myös pyrkiä löytämään vastauksia. Ja toivon, että näistä liitteistä päästään mahdollisimman nopeasti yksimielisyyteen. Olen yrittänyt lukea niitä mutta päivittäin jos joutuisin yrittäjänä kaiken tämän tiedon täyttämään, mitä siellä pyydetään, niin kyllä se ihan hulluksi teki. Siis siellä on sivutolkulla tietoja. Olen keskustellut muutaman järjestön kanssa näistä kysymyksistä ja pyrkinyt löytämään jonkunnäköistä kompromissiehdotusta. Tietysti komission täytyy saada hyvää tietoa mutta se, mitä nyt liitteestä löytyy, niin on ehdottomasti liikaa ja siihen täytyy kyllä esittää vastaehdotus. Kiitoksia. Um, and that... Paljon kiitoksia kansanpuolueen riveistä Rosa Thun varjoesittelijän ominaisuudessa. Olkaapa hyvä. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Pyydän anteeksi, että tulin hiukan myöhässä tänne. Kuten näette, niin meidän ryhmämme rivit vielä ovat aika lailla levällään, mutta kyllä tänne väkeä kohta poliin saapuu. Jos ajatellaan, mihin suuntaan komission ehdotus menee, niin mielestäni se on ihan hyvä, mutta tärkeänä pidän sitä, kuten me kaikki tiedämme, niin meidän täytyy lisätä kiskoliikenteen osuutta varsinkin rajat ylittävissä matkoissa. Mutta meidän täytyy edetä askel askeleelta pikkuhiljaa. Ehkäpä tehokkain lähestymistapa olisi se, että matkusten oikeuksia parannetaan. Joten olen aivan täysin samaa mieltä sen suhteen, että meidän tulisi ensin keskittyä sääntöjen siinä ja poistaa poikkeukset. Muutama ehdotus pohdittavaksi. 24 artiklaan liittyen. Yleisestihän men, asia menee niin, että vammaisten avunantoja ja huolenpito on tärkeä asia. En muista, puhuiko Denis tästä mitään, mutta tämän pitäisi päteä kaikkiin kiskokuljetuksiin. Miten uudet määräykset linkitetään kolmikantaneuvotteluissa käsillä olevaan pääsyn helpottamista koskevaan säädökseen. Mitä tulee näihin ehtoihin, niitä pitäisi leikata mielestäni, sille, jos ajatellaan sitä, että Täällä puhutaan 48 tunnin määräajasta avun antoa edeltävänä ajankohtana. Minun mielestäni tämä olisi kohtuuton vaatimus, jos ajatellaan, että kyse on vammaisten avustamisesta. Ja mitä tulee näistä suorista lipuista, Siihen Dennis viittasi. Ehkäpä meidän pitäisi ajatella sitä, että korvauksia nostetaan 60 119 minuuttiin. Minun mielestäni nykyinen ehdotus on liian alhainen volyymiltaan, joten meidän pitäisi motivoida operaattoreita vähentämään viivästysten määrää. Mitä tulee taas viisi artiklaan, tietenkin tämä on hyvä asia ja on hyvä tietää, että peräänkuulutetaan syrjimättömyyttä kiskoliikenteessäkin. Siihenhän me olemme pyrkineet myöskin maarajoitusten poistamisehdotuksessamme mutta tähänkin liittyen pitäisi muutamia tarkennuksia lisätä. Tärkeää on, että matkustajat voisivat käyttää etukortteja, opiskelijakortteja ja eläkeläiskortteja tai jotain muita silloin, kun matkustavat toiseen maahan ilman, että kotimaalla olisi mitään merkitystä. Toinen asia, jota haluaisin korostettavan, on seuraava asia. Hiukan epäilyttää tämä esitetty lähestymistapa Eli ehdotuksessa puhutaan poikkeuksellista sääolosuhteista. Mielestäni tässä pitäisi kyllä puhua ylivoimaisesta esteestä. joten miten voimme ylipäätään määritellä poikkeukselliset sääolosuhteet? Minkälaisista olosuhteista silloin voisi olla kyse? Ja minkälaisia ennaltaehkäisiviä toimenpiteitä tähän voisi liittyä? Olen sinänsä samaa mieltä ylivoimaisen esteeseen liittyvistä määräyksistä, mutta tätä ei pitäisi käyttää kovinkaan laajalti. Eli tässä asetuksessa asia pitäisi määritellä selkeämmin. Ja pari kysymystä, jos vielä sallitte. Pari kysymystä komissiolle. Nimittäin ensinnäkin, jos katsotaan kuusi artiklaa, matkustajilla on oikeus tuoda tarvittaessa polkupyöriä junaan, mutta heidän on valvottava polkupyöriä matkan aikana ja varmistettava, ettei muille matkustajille aiheuteta häiriötä tai vahinkoa. Minä olen kova pyöräilijä ja herääkin kysymys, että miten tällainen valvonta käytännössä voisi toteutua? Mitä se tarkoittaa matkustajan näkökulmasta katsottuna? Kyllä tämä vastuu liittyy sekä matkustajan että palvelun tarjoajan palvelun tarjoajan pitää varmistaa, että matkustaja ja matkatavarat voidaan kuljettaa turvallisesti. Ja samassa artiklassa sanotaan, että polkupyörien kuljetuksesta voidaan kieltäytyä tai niiden kuljetusta voidaan rajoittaa turvallisuuden tai toiminnallisten syiden vuoksi. Niin, toiminnalliset syyt. Tässä pitäisi puhua vain ja ainoastaan muutamista harvoista tilanteista ja silloinkin hyvin tarkasti määriteltynä. Ja sitten vielä kymmenen artiklaan. Täällähän sanotaan, että mikäli lipunmyyntiä ei ole tarjolla lähtöasemalla, niin vammaiset ja liikuntarajoitteisilla pitäisi olla mahdollisuus ostaa lippunsa junasta ilman, että siitä velotetaan lisämaksua. Mutta miten se voi onnistua, jos rautatieasemalla ei lippuja voi ostaa? Minä en usko ihmeisiin, joten minun mielestäni kaikkien matkustajien, ei ainoastaan vammaisten, pitäisi saada ostaa lippunsa junastakin ilman lisämaksua, mikäli rautatieasemalta lippua ei voi ostaa. Siinäpä omat huomautukseni. Kiitokset Dennis sinulle ja yhteistyö varmaankin jatkuu. Paljon kiitoksia. Niin, toivon lyhyitä ja ytimekkäitä kommentteja, sillä aika on aika lailla kortilla jo nyt. Lucy, olepas hyvä. Well, um, it's really good to hear the, the comments of the rapporteur. Kiitoksia. Todella mukava kuulla täällä esittelijän kommentteja ja Rosan kommentteja, koska olen kyllä samaa mieltä mitä kaikessa siinä, mitä on sanottu. Ja sosiaalisten demokraattien nimissä mm, olen sitä mieltä, että tässä on kyseessä vain uskomattoman hyvä ehdotus. Ja vaikka se tulee nyt aika myöhään toimikaudella, niin ehdottomasti meillä on kyllä velvollisuutemme junamatkustajia kohtaan ja yrityksiä kohtaan, että löydetään sellainen ratkaisu, joka toimii kaikille. Tuen ehdottomasti kohtia, jotka koskevat soveltamisalan laajentamista, on ehdottomasti oikea aika laajentaa tätä soveltamisalaa kattamaan kaikki rajoja ylittävä alueelle ja muu, niin että saamme tällaisen kattavan eurooppalaisen lähestymistavan tähän. Tähän me olemme pyrkineet myös tuolla liikennevaliokunnassa. Se myös main, mahdollistaa sen, jos ihmiset voivat myös, kuten Ruosa mainitsi, luottaa niihin oikeuksia, joita heillä on. Tämä ylivoimainen este. Olen Denisin kanssa samoilla linjalla siinä, että meillä on selkeä peruste sille, että sitä itse asiassa ei tarvita rautateillä. Ja minä olen ollut mukana myös matkustajakoskysymyksessä silloin, kun käsiteltiin tätä lentoyhtiön kohdalla. Se on nyt jumissa sen takia, että on niin valtavasti erilaisia oikeustapauksia tässä kohdassa. Ja mitä nyt ylivoimaisella esteellä sitten käytännössä tarkoitetaan? Minusta ei ole oikein se, että matkustajille pitäisi tällainen riski sälyttää varsinkaan silloin, kun kysymys on erittäin vaarallisista sääolosuhteista. Lentoliikennettä hoidetaan ihan toisella tavalla kuin tuota ilmaliikennettä, ja paljon erilaisiin ennakoiviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Siksi olisin aika pitkälti sitä vastaan, tai skeptinenkin sen suhteen, että meillä tällainen lauseke olisi. Uudet toimijat alalla selkeästi ovat sitä mieltä, että tällaista lauseketta ei tarvita. Eli uudet yritykset sanovat, että tässä on kyseessä mahdollisesti uusi yritys. IMKO-valiokuntana mielestäni myös on tärkeää. Meillähän Tranissa oli eilen todella hyvä kuuleminen tästä asiasta, jossa oli monia asiantuntijoita, vammaisfoorumi, matkustajayhdistykset, sääntelijä Puolan valtion rautatiet edustettuna. Ja me olemme sitä mieltä, että on tärkeää, että nimenomaan tämä lipunmyöntämiskysymykset täytyy ottaa selkeästi esille. Ja olen sitä mieltä, että vaikka ostaisinkin kaksi erillistä lippua, niin on jo olemassa joku tällainen gentleman-sopimus siitä, että henkilö laitetaan oleelliseen junaan, jos asiat eivät toimi niin kuin pitäisi. Ja tämä täytyy sitten muodollistaa nyt, koska näin voidaan välttää se, että ihmiset eivät joudu heitteille Tiedän, että kollega haluaa vielä ottaa esille jotain näistä vammaiskysymyksistä ja vammaistyöryhmä pitää kuulemistilaisuuden myös tästä asiasta ensi viikolla. Toivottavasti mahdollisimman moni tulee sinne paikalle ja tämä on ehdottoman tärkeää, että vammaiset standardin, mitä pitäisi olla se, ettei tarvitse äh, tilalla jotain asioita viikkotolkulla etukäteen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa meillä on nyt tällainen, että tule paikalle ja mm, aja junalla politiikka käynnissä näin sen pitäisi ollakin. Kaikenlaiset ihmiset, joilla on erilaista vammaisuutta tai muuta ongelmaa, voivat varmistautua nyt siitä, että junamatka sujuu jouhevasti. Monet juna-asemat Euroopassa ovat nyt esteettömiä. Kaikki laiturit eivät ole Mm, sen sain meille kuulla Tran kuulemisesta. Olen Denisin kanssa samaa mieltä siinä, että meidän täytyy katsoa näitä liitteitä erityisen huolella, koska tilanne vaikuttaa monimutkaiselta. Meidän täytyy niitä työstää. Ja tietysti meillä on joitakin juridisia kohtia, jotka liittyvät kuluttajaoikeuksien täytäntöönpanoon. Ne tulivat eilen esille jossain määrin. Ja yksi näistä ongelmista matkustajaoikeuksissa on se, että hyviä oikeuksia on, mutta on erittäin vaikea täytäntöönpanoa niitä. Eli tällä valiokunnalla on paljon kokemusta esimerkiksi ähm, vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa aika paljon kokemuksia. Meidän täytyy antaa kansainväliselle täytäntöpanoa viranomaisille toimivaltuudet tässä suhteessa. Aion ehdottomasti esittää tarkastuksia koko tällä alueella, joka koskee kiistaratkaisua, täytäntöpanoa ja valituksia. Polkupyöräkysymys oli hyvin esitetty ja ehdottomasti minun valiokunnassa, niin halutaan ehdottomasti kuulla lisää siitä, millä tavalla polkupyörät hoidetaan junissa. Sillä haluamme todella multimodaalin ratkaisun kaikille matkustajille. Paljonkin olisi vielä sanottavaa, hyvä puheenjohtaja, mutta kun aika on niin vähän, niin jätän tämän tähän, mutta totean, että esitämme kohtuullisen määrän ö, tarkistuksia. Uh, Lucy, and then for the... Paljon kiitoksia Lucy ja kollega Sulik ECR-riveistä, olkaa hyvä. Ďakujem pekne. V zásade vítam túto iniciatívu, my sme sa mali... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Tämä on hyvä ehdotus. Meidän täytyy avata eurooppalaisia kiskomarkkinoita yksityisille yrityksille. Se johtaisi alhaisimpiin hintoihin. Esimerkkejä tästä löytyy. Tärkeää on poistaa esteitä näin ensivaiheessa. Meidän ei tulisi vain lähteä hinnalla millä hyvänsä sääntöjä yhdenmukaistamaan. Maasta toiseen määräykset poikkeavat, mutta esteet täytyy ennen, ensimmäisenä poistaa. Mitä tulee ylivoimaiseen esteeseen ja luonnonmullistuksiin ja muihin esteisiin, joista puhutaan ylivoimaisena esteenä, minun mielestäni on hyvä viittaus. Minun mielestäni liikenneharjoittaja ei pidä rangaista kaikista mahdollisesta Poikkeukset ovat aina ongelmallisia. Mitä vähemmän poikkeuksia, sitä parempi, mutta kun edes poikkeuksia on olemassa, ja ne on ainakin voimassa vuoteen 2024 asti, niin niistä pitäisi pikkuhiljaa luopua, mutta se ei saa johtaa siihen, että yritykset kärsivät, joutuvat epävarmaan tilanteeseen. Ensinnäkin meidän täytyy katsoa kaupunkiliikennettä, siihen liittyvä poikkeus ja toinen poikkeus taas liittyy liikennepalveluihin vuoteen 2024 asti. Eli ehdottaisin, että myös suorien lippujen ja erillisten lippujen osalta samalla tavalla. Tässä ei pitäisi erotella toimijoita tältä pohjalta. Arvoisa rouva puheenjohtaja, niin sanoitte, että haluatte kuulla lyhyitä ja ytimekkäitä kommentteja. No ihan lyhyesti pari huomiota. Strasbourg-Rotterdam. Sanoitte, että suorat liput olisivat kalliimpia kuin erilliset liput. Minun mielestäni unionin ei pitäisi puuttua tähän. No, mitä väliä silloin, jos yhdistelmälippu on kalliimpi? Jos haluaa muutaman euron säästää ostamalla erillisiä lippuja, niin mikä siinä? Emme me sitä estä. Jos joku haluaa ostaa suoran lipun, niin se maksaa sitten vähän enemmän, mutta minun mielestäni meidän ei tulisi puuttua siihen. Jätetään asia yritysten hoidettavaksi. Ja lopuksi toteaisin vielä, että kansanpuolueen kollegan esittämä ajatus miellytti. Eli ilman lisämaksua myytävät liput, mikäli lippua ei voi asemata ostaa. Miksi tätä sovellettaisiin vain ainoastaan vammaisiin? Tätä pitäisi soveltaa periaatteena kaikkiin matkustajiin. Jos asemalta lippua ei saa, niin se pitäisi saada ostaa reiluuden nimissä junastakin. Kiitoksia. Kiitoksia. Diita, haluatko sinä sanoa jotain? Minulla on tässä Matiaksen muistiinpanot. Haluatko sinä lukaista ne? No, Diita, olepas hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Varjosettelijan nimissä siis haluaisin nyt todeta, että hänen mielestään kuluttaja oikeuksien pitäisi olla tämän asetuksen ytimessä. Sen tulisi pyrkiä harmonisointiin ja korkeisiin minimitason sääntöihin Euroopan tasolla. Haluaisin korostaa muutamaa kohtaa, joista ensimmäinen on määritelmät. Meidän tulisi olla johdonmukaisia muiden asetusten kanssa, jotka koskevat matkustajaoikeuksia, kuten sellaiset, jotka käyttävät linja-autoa tai lentokonetta. Matias haluaa myös tietää, miksi erotellaan kaupunkialueen, maaseutualueen ja alueellinen liikenne Haluaisin tietää, miksi tämä erottelu on ylipäätään tehty. Toinen kohta koskee ylivoimaista estettä. Sen tulisi olla eh, samanmukainen kuin lentoliikenteessä. tässä oli joka yllättynyt vaikutusanalyysistä, jossa todetaan, että jossa ylivoimainen este on määritelty eurosmääräisesti. Matiaksen mukaan se ei ole hyvä ajatus. Haluaisin myös kuulla komission ehdotuksen tästä helpotuksesta, joka myönnettäisiin liikennöille. Sitten esteettömyys. Luonnollisestikin olemme sitä mieltä, että junin ja laitureille pääsevät vammaisetkin, mutta suhtaudumme pakollisuuteen koulutuk- pakollisen koulutuksen tässä suhteessa kielteisesti. Haluaisimme komissiolta saada lisätietoa 36 eestä, kuka kuuluu tarkalleen siihen määritelmässä puhutaan henkilökunnasta, joka on suoraan yhteydessä matkustavan, matkustajien kanssa. Ja sitten moni operaattori on hoitamaan liikenneyhteys, sitä pitäisi määritellä yhdeksi liikeyhteydeksi, mitä eroa ei pitäisi olla myöskään, onko matka tapahtuuko se maan sisällä vai yli rajojen. Sama liikennöitsijä on vastuussa koko matkasta. Mataisin mielestä meidän tulisi myös varmistautua siitä, että kuluttaja voi aina kääntyä alkuperäisen tarjoajan puoleen saadakseen korvauksen ja hän alkoi sitten tarkistuksia tässä suhteessa. Kaiken kaikkiaan Matias haluaisi sanoa, että me Euroopan parlamenttina meidän tulisi pyrkiä sääntöjen harmonisointiin. Kopioimme parhaat käytännöt jäsenvaltioista, jotta voimme luoda korkeat minimivaatimukset matkustajille. Ja hän jää odottelemaan innokkaasti tätä mietintöluonnosta. For the Greens, have... Kiitoksia sitten vihreiden puolelta edustaja Riida. Kiitoksia ja kiitokset kollegani Jongeille tästä ehdotuksesta. Pitkälti olemme samaa mieltä. Tämä on vihreille tärkeä teksti, sillä meidän täytyy konkreettisesti parantaa tilannetta. Mehän tiedämme kaikki, minkälaisia ongelmia liittyy junalippujen varaamiseen, varsinkin räät ylittävässä liikenteessä. Ja yksi syy on se, että on aika lailla vaikea löytää halvinta hintaa tai edes löytää kaikkia tarjolla olevia yhteyksiä, sillä varsinaista tietojenvaihtoa yritysten välillä ei ole. Ja tämä on kaikkea muuta kuin käytännönläheistä lähestymistapaa niin kuin komissio ehdottaa, niin suoria lippuja pitää tarjota kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Kyllähän tarvittavia tietoja pitäisi pystyä vaihtamaan. ja että olisi pääsy varausjärjestelmään. Näin syntyisi todellista kilpailua ja kuluttajat voivat löytää parhaan mahdollisen tarjouksen. Ja kaiken pitäisi toimia avoimen standardin ja syrjimättömyyden periaatetta noudattaen. Estettömyyskin pitää taata varausjärjestelmissä yhtä lailla kuin itse palveluiden estettömyyskin. Mitä tulee ylivoimaiseen esteeseen, niin me vastustamme kynsin hapain tätä tuomioistuin on jo sanonut, että kuluttajilla pitäisi olla tällaisissa tapauksissa korvausoikeus, ja jos hyväksymme tällaisen ylivoimaisen esteen, niin silloin me laskemme kuluttajasuojatasoa, ja kuten Luusi oikein totesi, niin kiskoliikenne ja ilmailu ovat kaksi eri asiaa. Jos tietyissä olosuhteissa lentokone ei voi lentää turvallisesti, niin tilanne on aivan toisenlainen kuin jos joulukuussa nyt sattuu taas kerran satamaan lunta, minkä ei pitäisi olla mikään yllätys kiskoliikenneyrityksille. Eli tällaista riskiä emme voi ottaa, että aina vedotaan force majeuriin. Mitä tulee suoriin lippuihin, niin olemme samaa mieltä esittelijän kanssa, eli että korkeampia hintoja ei pitäisi joutua maksamaan samasta matkasta. Eli meidän täytyy vain varmistaa, että voi saada täysimääräisen korvauksen lipusta, ja mitä tulee artiklaan 10.6, siellähän sanotaan, että erillisistä lipuista puhuttaessa korvaus voidaan evätä. Me haluaisimme tämän poikkeuksen poistettavan. Ja sitten mitä tulee vammaisten asemaan, olemme samaa mieltä edustaja Tuunin kanssa 48 tunnin raja-arvo on aivan naurettava. Jos ajatellaan alakomaiden tilannetta, niin siellä käytetään tunnin määräaikaa ja Brittein saarillakin jotain vastaavaa. Täytäntöönpanolla on tietenkin keskeinen merkitys, joten meidän täytyy varmistaa, että kansalliset viranomaiset voivat varmistaa sen, että voidaan seurata määräysten täysimääräistä noudattamista. Mitä tulee taas menettelytapaan, niin aikataulutus hiukan meitä pohdituttaa. Tiedämme, että vaikea on lähteä äänestämään ennen Tranvaliokunnan äänestystä, mutta meidän tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä Tranvaliokunnan kanssa varmistaen, että IMKOlle tärkeät asiat, kuluttajansuojakysymykset voidaan todellakin huomioida lainsäädäntöprosessissa. Pitkälti varjoesittelijät ovat samalla linjoilla, mutta jos äänestämme vasta Tranvaliokunnan äänestyksen jälkeen, niin vaarana on juuri se, että IMKON huolenaiheet eivät tule huomioiduksi toivomallamme tavalla. Mielenkiinnolla jään odottamaan jatkokäsittelyä. Kiitoksia. Julia. Kiitokset Julia. Mitä tulee äänestykseen, niin meidän äänestyksemme on kolme viikkoa ennen TRAN-valiokunnan äänestystä, joten eiköhän tämä ole kunnossa. Sitten edustaja Silanova ja hänen jälkeen sitten komissio. Kiitos. Minä haluaisin vain yhden kerran jälleen muistuttaa ensi viikon keskiviikosta kello yhden maissa ryhmä, johon kuuluu, joka käsittelee vammaisten oikeuksia. Me järjestämme kuulemistilaisuuden, jossa puhutaan nimenomaan raideliikenteillä matkustamisesta. Olette kaikki tervetulleita tähän tilaisuuteen. Olen ihan samaa mieltä kaikista kuulemastani, mukaan lukien 48 tuntia vi- aikarajaksi huomautuksen tekemisestä, koska ei se, kyllä se mielestäni ihan perusteltavista. Tässä kaikkia tapaamme ensi viikolla keskiviikkona. Paljon kiitoksia. Ja sitten komissio, olkaa hyvä. Yeah, thank you very much uh, for giving us the floor. Kiitoksia. Kiitoksia myös kaikista näistä kommenteista. Monet niistä ovat tulleet vastaan jo aiemmin ja hyvin lyhyesti ylivoimainen este, aivan kuten edustaja Reda huomautti, tämä, tässä on ollut kyse tuomioistuimen päätöksestä. Kysymys on ollut ikään kuin oikeudenmukaisuudesta kaikkien eri liikennemuotojen välillä, että kaikkiin tulisi tällainen ylivoimainen estelauseke. Ja sitten vältettäisiin kuitenkin se, että ei tulisi liikaa näitä tapauksia. Meidän täytyy myös katsoa sitä, että näkemyseroja on eri sidosryhmien välillä sen suhteen, että tarvitaanko tätä vai ei ja miten rajallista sen tulisi olla. No tämä suoramatka Tässä kysymys on tiedottamisesta kansalaisille, eikä tämä ole oikea paikka ottaa esille näitä suoria lippuja. Neljännessä rautatien paketissa aiotaan se tehdä siellä päätettiin, että markkinat päättävät ja komission täytyy sitten äh, raportoida siitä. Se, mitä kuitenkin haluaisimme, on, että tässä on jonkunnäköinen kannustin sen suhteen, että sitä tarjotaan. Ja jos ei ole selvää, minkälainen lippu on kyseessä, niin silloin se on tällainen yksi suora lippu. Ja toivottavasti tämän avulla voimme myöskin kannustaa siihen, että ainakin matkustajat tietävät, mitä saavat ja tietävät, mikä sitten tämä lopullinen hintakin on. Kun puhutaan sitten muuten hinnoittelusta, niin tästä asiastakin keskusteltiin äh, delegoitusäännöksen yhteydessä josta puhuttiin tästä multimodaalista matkasuunnittelusta. Ja siellä lainsäädäntöprosessissa tehtiin päätös siitä, että tieto tuosta asiasta on saatavilla, mutta ei kaikki hinnat, jotka siihen liittyvät. Mitä sopimusta vielä tässä suhteessa ei tehty? Ja tässä se, mistä mikä on meille oleellista on se, on, että meillä on matkustajia, jotka voivat sitten tehdä näin valistuneen päätöksen ja että meillä on siihen riittävät tiedot. Kun puhutaan sitten PRMstä, niin kyllä todellakin voidaan sanoa, että liput ö, olisivat tuolla liikennevälineissä saatavilla, ei pelkästään vammaisille, vaan kaikille. Ja olemme pohtineet sitä, olisiko se mahdollista. Ja Aikoinaan emme uskaltaneet tätä ehdottaa menemään näin pitkälle. Ajattelimme, että se menee sinne mennä liian pitkälle. Mutta voisi olla hyvä, että tässä nyt sovitaan ja se sopii ehdottomasti kyllä meille. Mainitsin sitten myös polkupyöräkysymyksen. Miksi matkustaja pyydetty tätä hoitamaan siitä syystä, että meillä on useita junanvaunuja, joissa vielä ei ole turvallisia polkupyörän säilytyskohtia. Ja tässä asetuksessa emme itse asiassa käsittele tuota infrastruktuuria sellaisenaan, vaan puhutaan vain tiedonjaosta. Eli sikäli kun meillä tietomme ovat oikeat, tällaisia vaunuja ei ole kaikkialla saatavissa ja siitä syystä koko tämä säännös on vielä hiukan tämänkaltainen. Tulevaisuudessa sitten meillä on toivottavasti hyvät turvalliset paikat säilyttää polkupyöriä ja kenenkään ei tarvitse sitten enää sitä asiaa hoitaa matkan aikana. Täytäntöönpanossa olemme samaa mieltä, että lisätäytäntöönpanoa tarvitaan. Olemme ottaneet käyttöön paljon sääntöjä, joiden mukaan nämä säännöt ovat selkeämmät matkustajille. Ja että annetaan selkeät määräajat myös sen suhteen, kenen tulee toimia, kenen ei. Kun puhutaan liitteistä, niin kyllä ne ovat osittain hiukan pitkät, mutta niistäkin voidaan keskustella. Meidän ehdotuksemme joka tapauksessa ovat keskustelun pohjaksi tarkoitettuja. Ja tämä tiedot saimme kerättyä silloin, kun itse puhuimme näille sidosryhmille. Operatiivisista syistä kuitenkin saattaisi olla parempi tehdä tästä vähemmän yksityiskohtaista, mutta siinä tapauksessa täytyy sitten olla varmoja siitä, että meillä on kaikki tieto saatavilla, jota loppujen lopuksi tarvitaan täytäntöönpanossa ja valvonnassa. Mitäs vielä? No korvaukset. Kyllä, 25 prosenttia on todellakin suhteellisen matala määrä. Eli jos halutaan motivoida rautatieyrityksiä rajoittamaan viivästyksiä, niin silloin tietysti lainsäätäjän täytyy päättää, mennäänkö pidemmälle, ai pitää lopettaa vai... Niin, no jos tarvitsette lisätietoa, niin näistä eri artikkeloista tähän, tähän mietintä varten, ottakaa ihmeessä yhteyttä. Voimme antaa teille lisää tietoa näistä eri näkökohdista, jotka tänään täällä on mainittu. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia komissio. luonnosta käsitellään 27. päivä, eli ainakin tässä lukee 27. maaliskuuta siis. Siinäpä aikataulu. Dennis, haluatko sanoa jotain? Et hyvä, niin. Oikein paljon kiitoksia komission näistä vastauksista. Ja onnea matkaan, Denis, lausunnon laatimisen tiimoilta. Nyt voimmekin pyytää komission jäsentä paikalle. Komission jäsen Vienkovska, voitaisinko hänet pyytää nyt saliin? Okay, so now that everybody has entered the room, um, I would like to welcome... Uh, Komission jäsen Bienkowska, tervetuloa kokoukseemme. Hyvät kollegat, pyydän hiljaisuutta. Kiitos. Saanen muistuttaa teitä siitä, että kokouksella on kolme merkitystä. Ensinnäkin komission työohjelma tulevat aloitteet, sitten keskustelu lainsäädäntöhankkeista, jotka komissio on esitellyt, mutta joita ei ole vielä hyväksytty, ja sitten vielä keskustellaan vuoden 2018 pääpainopistealueista. No, siinäpä oma alustukseni puheenvuoro komission jäsenelle, mutta vielä sanoisin sen verran, että heti komission selvityksen jälkeen me keskustelemme asiasta. Me olimme kyllä tota, puheen hiukan pettyneitä siitä, että asiaa käsittelemässä ovat vain ainoastaan varapääjohtajat. Tämä asekysymys on meille erittäin tärkeä asia, siihen on panostettu paljon täällä on jäseniä, joilla on kysymyksiä, niin olisi hyvä, että kysymykset voitaisiin esittää itse komission jäsenelle. Arvoisa komissaari, olkapas hyvä. I will try, try to be brief. Kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti, mutta tämä aiheiden määrä, jota pitää käsitellä, on kyllä ihan uskomaton. Tässä nyt ollaan ihan keskellä toimintaamme viime täysistunnon aikana viime huhtikuussa tapasimme edellisen kerran. Ja sen jälkeen olemme käsitelleet monia eri kysymyksiä, maanrajoituksia, lannoitteita. Ensimmäinen trilogi taisi minä hyvin ja luonnollisestikin sitten pyrimme puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Ja tyyppihyväksyntä tietysti on tärkeä kysymys. Ja lisäksi on hyvä, että on päätetty pitää omaloittainen lausunto julkisten hankintojen paketista. Tämä on siis täysin vapaaehtoinen paketti, sisältää vapaaehtoisia toimenpiteitä, joiden avulla pitää tukea älykästä julkista tarjoustoimintaa. Eilen keskustelin asiasta Jyrki Katasenkin kanssa, joka halusi myös saada tästä valtiovarainministeriön näkemystä. Ja Siis nämä välineet ovat erittäin voimakkaita välineitä. Kaksi triljoonaa kulkee niiden läpi vuosittain. Ne ovat tärkeitä julkisen varojen käyttötapoja. Sitten päätös valmistella omaloittainen lausunto kaksoislaadusta. Vaihteleva sisältö on se, mitä minä käyttäisin siitä. Se täydentää yhteisen tutkimuskeskuksen tekemää työtä ja testausmetodologiaa. Tämä on siis todisteisiin perustuva keskustelu. Analyysi on nyt käynnissä. Tietysti on paljon lisää tehtävääkin ja haluaisin kertoa teille käynnissä olevista kysymyksistä. Palvelupaketti on yksi tällainen todella tärkeä tälle valiokunnalle. Se, että olette hyväksyneet nämä kertomukset näistä kahdesta tärkeästä kysymyksestä, eli palveluista ja sitten suhteellisuuskokeista. Trilogit alkoivat molemmista kysymyksistä. Toivottavasti ne saadaan ratkaistua mahdollisimman nopeasti. Muistuttaisin myös siitä, ja tämä on mielestäni erittäin tärkeää. Se, mitä olemme esittäneet palvelupakettina, on ollut todellinen integroitu menettelypaketti, jos kaikkia osioita ei hyväksytä tai katsotaan vain yksittäisiä elementtejä, niin kokonaisvaikutus vähenee. Ja meidän täytyy näin katsoa sitä. Ja luonnollisesti meidän täytyy keskustella tästä pidempään. Samalla haluan vielä kerran ilmaista näkemykseni ja ajatukseni tästä aloitteesta. Kyseessä on erittäin symbolinen aloite, jonka tarvo- tarkoituksena on helpottaa palvelujen tarjoamista kautta EUn niin, että kaikki tarvittavat turvamenettelyt ovat lainsäädännössä käytössä. Kyseessä on asia, jolla, joka kohdistaa suoraan yrityksiin ja varsinkin pienyrityksiin. Luonnollisesti olen selvillä myös niistä huolenaiheista, joita joillain teistä on. Olen tietoinen joidenkin jäsenvaltioiden ongelmista. Anteeksi, Kyllä me kuulimme se, mitä sanoitte. Niin, minä Tämä ehdotus varmaan pitää hylätä. Please, please don't say it. Ei, ei, älkääs nyt sanoa, eikä varsinkaan nyt. Olen siis tietoinen siitä, että joillakin jäsenvaltioilla on ongelmia, ja mielelläni otan teidän ajatuksenne vastaan, jotka haluavat näitä ehdotuksia parantaa. Mutta tämä täytyy tapahtua yhteisen käsityksen pohjalta. Jotkut sidosryhmät, kuten myös tietänette, ovat olleet näistä asioista huolissaan. Jotkut ovat paljon kunnianhimoisempia, pyrkivät paljon pidemmälle kuin tämä meidän ehdotuksemme. Olemme todella pyrkineet löytämään oikean tasapainon tähän tekstiin, jota olemme ehdottaneet. Ja ihan suoraan sanottuna, minusta ei voi suinkaan kuvitella niin, että tänä toimikautena emme saisi antaa tällaista uutta pontta palvelua talouteemme. Tämä on se palvelupaketti, josta on kysymys. Olen sanonut niin usean otteeseen aiemminkin. Ikatehdotus ei millään tavalla ota käyttöön alkuperämaan periaatteesta. Isäntäjäsenvaltio säilyttää ihan samat aloiteoikeudet kuin tähänkin mennessä. Niillä on täydet valtuudet siis isäntävaltiossa. Sähköinen eh, henkilökortti on oleellinen tässä suhteessa, siis e-card-aloite. Ja sen avulla tehdään tästä tekstistä selvempää ja tasapainoa, mutta älkäämme estäkö sen ympäristön toimivuutta, jossa yritykset ovat. Yritykset ovat erittäin tärkeä osa palvelupakettia ja kun te olette niin voimakkaasti pyrkineet näin kunnianhimoiseen pakettiin, niin nyt sitten keskustelu ja huolet siitä, että hylättäisiin tämä osa pakettia, se olisi kyllä mielestäni aivan käsittämätöntä. Se, mitä tällä kortilla saadaan aikaiseksi, on autetaan pienyrityksiä niin, että ne voivat paljon tehokkaammin kilpailla sisämarkkinoilla Ja tässä suhteessa mm, toivon, että sanan parlamentin suuri enemmistö tämän taakse. Henkilökohtaisesti minä ja yhdessä oma yksikönin kanssa teemme parhaamme, jotta voimme saada tällaisen kompromissin aikaiseksi. Meidän tulee hyväksyä tämä. Jälleen kerran pyyntöni on se, että älkäämme nyt jättäkö tätä pelkäksi tyhjäksi sanahelinäksi siitä, miten tärkeä sisämarkkinat ovat. Tämä on se asia, johon täytyy löytää kompromissi. Kaikki muu on mielestäni epäonnistumista. Seuraava kohta koskee yhtenäismarkkinoiden informaatiotyövälinettä. Olen taas tietoinen ongelmista tässä suhteessa. Luottamuksellisuus, datasanktiot, koko tämän esityksen soveltamisala. Jälleen kerran olemme sitoutuneita näitä kohtia selventämään, jos sille tarvetta ilmenee. Mutta jälleen kerran yleishyöty tästä on äh, selkeää. Jälleen kerran me tuomme nämä yhtenäismarkkinoiden hyödyt PK-yrityksille ja suoraan EU-kansalaisille. Kysymys ei ole mistään rutiinikysymyksistä, vaan kohdennetuista sellaisista, joiden avulla pyritään todellakin ymmärtämään yhtenäismarkkinoiden toiminnan laatua EU:ssa me jälleen hyvin voimakkaasti olemme sitä mieltä, että tämän ehdotuksen oikeusperusta on oikea, kuten tämän komission yksikön esittämässä kirjassa on esitetty. Meidän tulee katsoa vielä erilaisia myyttejä, jotka tähän kohdistuvat, ja voitte luottaa siihen, että minä olen valmis tekemään yhteistyötä tässä asiassa. Sama koskee myös ehdotustamme digitaaliseksi öö, sähköiseksi yhteyskäytäväksi ja se antaa paremmat mahdollisuudet kansalaisille hyödyntää eri sähköisiä prosesseja. No sitten tästä hyödykepaketista. Yhtenäismarkkinoiden 25. vuosipäivä on tänä vuonna. Hyödykkeiden yhtenäismarkkinat ovat suurempi menestystarina kuin palveluiden yhtenäismarkkinat. Ja tietysti kaikkialla <clears throat> kuten myöskin yhtenäismarkkinoillamme, on puutteita ja niitä tulisi tarkastella. Ensinnäkin tuotteet ja ne kohdat, missä harmonisointisäännöt ovat olemassa. Tässä noudattaminen on suurimpana ongelmana. Silloin kun mitä harmonisoituja säännöksiä ei ole, suurimpana ongelmana on se, että yritykset ja varsinkin pk-yritykset ovat vaikeuksissa, kun pyrivät pääsemään markkinoille kaikilla jäsen, kaikissa jäsenvaltioissa. Se merkitsee sitä, että vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta ei sovelleta kunnolla. Tämä hyödykepakettimme sitten käsittelee näitä molempia ongelmia. Ensin vastavuoroisesta tunnustamista lyhyesti. Tämä periaatehan on jo olemassa. Käytännössä yritykset, jotka haluavat myydä tuotteitaan muissa jäsenvaltioissa, usein joutuvat kohtamaan esteitä, kuten lisäkokeita, lisäkustannuksia lupien hankkimiseen ja niin poispäin. Se, mitä ehdotamme siis on se, että meillä olisi vapaaehtoiset julkilausumat, joissa todettaisiin, että nämä tuotteet vastaavat kaikkiin relevantteihin vaatimuksiin omissa maissa. Sitten Solvitin pohjalta tarjotaan nopeita ratkaisuja. Markkinavalvonnassa tarvitaan noin seitsemää eri ratkaisua, jotka harmonisoivat säännökset EU-tasolla – ja tässä ovat kyseessä hyvin monialaiset säännökset ihan maalien sisällöstä pitkälle muuhun. Ja meidän täytyy varmistautua siitä, että näitä sääntöjä sovelletaan täytäntöönpanoa johdonmukaisesti. Tämä on luonnollisestikin jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisen tehtävä ja meidän arviomme tällä hetkellä on osoittanut, että meillä on selkeästi näissä sääntöjen noudattamattomuutta. Esimerkiksi sähkötuotteissa 58 prosenttia kaikissa tuotteissa. Ehdotus säännökseksi, joka koskee täytäntöpanoa, sen tavoitteena on luoda vahvistettu valvonta tällä alalla. Ja se merkitsee myös sitä, että siinä tarkastellaan sitä, noudattaako sääntöjä, ja sitten siinä on kolme eri osa-aluetta. Ensinnäkin toimenpiteet tämän yhdenmukaisuuden noudattamiseksi, Jotkut yritykset toimivat vilpittömässä mielessä, mutta eivät tunne näitä säännöksiä. Eli tarvitsemme selkeitä viestejä näistä säännöksistä. Toiseksi tarjoamme markkinavalvontaviranomaiselle paremman ja mm, nykyaikaisemman täytäntöpano välineet. Ne voivat olla mukana näissä digitaalisissa tarjontaketjuissa, kuten myöskin ö, ähm, online-kauppa, joka on jatkuvassa kasvussa. Tämän lisäksi yhä useampi tuote viedään suoraan eu suoraan kuluttajille ja näissä tapauksissa meillä täytyy olla henkilö EU-ssa, joka vastaa tuotteen noudattamista. Kolmansien maiden valmistajat, niillä on edustaja EU-ssa, johon markkinavalvontaviranomaiset voivat ottaa yhteyttä. Ja kolmanneksi kaikkein tärkeintä on se, että meillä on enemmän yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja markkinavalvontaviranomaisten välillä Näitähän on yli 500 EUssa. Eli meillä on enemmän sitoumuksia sen suhteen, että näitä asioita noudatetaan sekä kansallisella että EU-tasolla. Näin varmistaudutaan myös siitä, että tämä puitteisto on tehokas. Sitä tukee sihteeristökin komissiossa. Asiantuntijaryhmän ensimmäinen kokous pidetään ensimmäinen kolmatta viimeksi, vaan ne kaikkein vähäpätöisimpänä valmistusmaa kysymyksestä. Tämähän on monille teille tärkeä. Olen aina ollut avoin tässä suhteessa. Jotkut teistä haluavat tämän valmistusmaamerkinnän, mutta se on neuvostossa mahdollista. Tässä paket, Tämä paketti ei ole korvannut 2030 ehdotusta. Kyseessä on toinen paketti. Edellinen on vielä käsittelyssä, mutta neuvostossa on kaksi vastakkaista käsitystä asiasta. Ja tulokset ovat sen mukaiset. Voin toistaa se, mitä olen usein otteeseen todennut. Olen valmis Nopeutua keskustelua etsimään kompromisseja näiden kahden eri näkemyksen välillä, jos on valmiutta mennä eteenpäin. Ja luonnollisestikin voin tukea uusia ajatuksia, jotka tulevat esiin ja meidän välillämme. Mutta erittäin tärkeää on se, että tämä valmistusmaakysymys ei saa kuitenkaan jumittaa paketin ratkaisemista. Meidän täytyy nyt saada neuvostossa sellainen ratkaisu, johon tähän mennessä ei ole valitettavasti päästy. Sitten innovointi ja teolliset tekijänoikeudet. Marraskuussa esitimme paketin tätä kohden. Siinä on keskitytty erityisesti siihen, että sitä voidaan täytäntöönpanna johdonmukaisesti EU kautta EUn, sillä meidän arviomme on osoittanut, että teksti edelleenkin on tarkoituksenmukainen ja suurimmat ongelmat koskevat tulkintoja jäsenvaltioiden välillä. Eli näin. Meillä on myös suora vaikutus heti. Patenteista sitten tämä kuulostaa hieman tekniseltä, mutta me emme voi mitenkään olla väheksymättä sitä, miten tärkeä kysymys on. Eurooppa on globaali johtaja 5G-alalla tai esineiden internetissä. Tämä on hirvittävän tärkeää meidän yrityksellemme. Tässä paketissa puolestaan osoitamme, että yrityksen täytyy olla johtoasemassa, kun näitä lisenssikysymyksiä ratkotaan. Jos tässä nyt ei sitten päästä hyvään lopputulokseen, niin pelkään pahoin, että meillä menevät hyvät tilaisuudet sivusuun. Lopuksi katsotaan sitten äh, lääkealan yrityksiä ja generisten lääkeaineiden tilannetta globaalisti katsoen. Tässäkin, kuten aiemminkin myöskin yhtenäismarkkinastrategiassa on todettu ja Euroopan parlamentti on katsonut, tarkastelemme mahdollisuutta tarjota tällaisia lisäsuojasertifikaatteja, joilla varmistetaan se, että EU-generiset lääkkeet voivat olla samalla kilpailutasolla kuin ei-EU-tuotteet noilla vientimarkkinoilla ja EU-markkinoille pääsyssä. Taas haluan tehdä selväksi sen, että me emme vähennä tuotantoa EU-ssa, vaan me tarkastelemme koko tätä teollisuutta. Ja vielä emme ole tehneet lopullista päätöstä, joka kyllä tehdään piakkoin. Mutta tietysti meillä täytyy olla hyvä pohja näille päätöksillemme. Eli tässä oikeastaan ne asiat, joita nyt tällä hetkellä käsittelemme. Tietysti voin sanoa vielä muutaman sanan kolmannesta liikkuvuuspaketista, mutta tietysti on ehkä mielenkiintoisempaa ryhtyä keskustelemaan. Paljon on vielä tehtävää. Komissio on ollut virassaan 20, ku, 20 kuukautta ja parlamenttikin 30. Nämä ovat siis äärimmäisen tärkeitä paketteja, joita ehdotamme. Paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen tästä päivityksestä. Tiedän, että työmaata vielä riittää tälläkin lainsäädäntökaudella. Ensin koordinaattoreiden kysymyksiin ja sitten toisen kierroksen aikana toiset, muut jäsenet voivat käyttää puheenvuoroa. Andreas Schwab kansapuolueiden rivistä ensimmäisenä. Äh, Kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Hienoa, että olette päässeet tänne taas pidemmän tauon jälkeen. Kuten itsekin sanoitte, niin monia ehdotuksia on pöydällä. Aika lailla menestyksekkäästi työtä on tehty. Mitä tulee suhteellisuusehdotukseen, niin minä olen esittelijä siinä yhteydessä ja aika lähellä ratkaisuja hämöttää, koska neuvostokin on valmis tulemaan aika lailla vastaan, joten ei turhia näistä asioista, mutta yhden asian haluaisin ottaa esille, josta ette kertoneet vielä mitään. Puolustuspaketti, jonka esittelitte aikaisemmin. Se on tärkeää Euroopan turvallisuuden kannalta, mutta myöskin sisämarkkinoiden kannalta, sillä tietänette, että tätä asiaa on käsitelty jo jonkin aikaa ennen kuin te aloititte komissaarin tehtävissänne. Me olemme aina sanoneet, että on pelkkien eurooppalaisten standardien käyttö on vaikeaa ja vaikea saada jäsenvaltiot vakuuttuneiksi siitä, että kyse ei ole vain ainoastaan kansallisesta turvallisuudesta, vaan että me voimme toimintavalmiuksien parantaa vain ainoastaan, mikäli te puhallamme yhteen hiileen. Joten toivoisinkin, että kerrotte meille enemmän tästä, jotta tiedämme, jotta me tietäisimme, miten voimme puolustusalan sisämarkkinoita parantaa. Kiitokset ja sitten Nicola Dante. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää komission jäsentä siitä, että hän on tullut tänne meidän kokouksemme. Te olette esitelleet meille tätä palvelupakettia. Me voisimme nyt juhlia, että tämä paketti on saanut hyvän vauhdin, niin kuin Arja Schwabkin sanoi ja sanoi, että, mutta minä haluaisin kuitenkin muistuttaa tästä, mitkä ovat velvollisuudet ja mitkä ovat ilmoitusvelvollisuudet. Minä huomasin, että jotkut muutokset olivat siellä jo sisällytetty meidän huomioitamme ei oltu otettu kuitenkin, ei oltu otettu riittävän hyvin komission esityksessä, hyvin, mitä tulee tähän sähköiseen palvelukorttiin. Oliko se se, jos komissio on ollut hyvin kriittinen esityksessä, niin meidän poliittinen ryhmämme on kuitenkin sitä mieltä, että se on vaarallinen ja virheellinen esitys. Se sanotte, että se on symbolinen aloite, mutta emme mitään symbolia tarvitse. Me haluamme hyödyllistä, tarpeellista ja vaaratonta materiaa. Mutta mielestämme tämä on vaarallinen ja turha. Arvoisa komission jäsen, ihan ollakseni hyvin suora ja avoin, me olemme erittäin onnellisia ja tyytyväisiä tästä paketista, vastavuoroisesta tunnustamisesta. Samoin myös markkinoiden valvontajärjestelmistä – me olemme sitä mieltä, että tässä komission ehdotukset ovat loistavia. Me työstämme niitä vielä tietenkin. Joitakin aspekteja pitää vielä vahvistaa ja ehkä voimme saada markkinoiden yleiseurooppalaisen valvonnan toimimaan. Mutta äh, tämän tarkoituksena on tietysti välttää kaikkia puutteita, kun haluamme tarkkailla ja valvoa väärennettyjen tuotteiden tuloa markkinoille. Eli kaikki sitten meidän pitäisi saada kaikki mahdollinen valvonta- ja tarkastustoiminta käyntiin, jotta voimme löytää ne keskeiset elementit silloin, kun on kyse EU-markkinoille tulevista väärännetyistä tuotteista. Tässä kohtaa me voimme tukea komissiota täysin rinnoin ja pystymme vakuuttamaan jäsenvaltiot siitä, kuinka tärkeää on yhä kiinteämpi yhteistyö tässä valvonnassa. Ora battuta non lo dico a lei, ma Meillä on kuitenkin jonkinlaisia eriäväisyyksiä tässä kohdassa. Täällä on jotakin jäseniä, jotka ovat pahoillaan siitä, että me halusimme hylätä tämän sähköisen palvelukortin, mutta, e, mutta kuitenkin sitten esittävät muutoksia toisen kortin e, hyväksi. Nämä ovat meidän valiokuntamme sisäisiä kiistoja ja vitsinaiheita, aiheita, mutta meidän mielestämme juridinen perusta on ihan hyvä. Parlamentin juridisen yksikön pitäisi kuitenkin antaa lisätäsmennyksiä tähän me olemme sitä mieltä, että jotkut kohdat voisivat tulla paremmiksi. Meidän mielestämme ehdotuksesta voisi tulla konkreettisempi ja hyödyllisempi sisämarkkinoille. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Odotamme vielä Dan Daltonin ECR-riveistä, joten ehkäpä Dita voi liberaalien puolesta lausua jotain. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitokset komission jäsenelle vierailustanne. Toden totta, työtä riittää ja aika alkaa käymään vähin. Olisi hyvä, jos voisin keskittyä tulevaan, mutta haluan kuitenkin vielä palata menneisiin. Kuten puheenjohtaja totesi, tarkastustyö alkaa heti tämän asian käsittelyn jälkeen ja meille sanottiin, että vain ainoastaan varapääjohtajat ovat paikalla. Teknisluonteisia asioita tulen heille esittelemään, mutta on olemassa myöskin poliittisluonteisia kysymyksiä ja niihin liittyen haluaisin kuulla komission jäsenen kannan. Viittaan tässä tietenkin ampuma-aseen direktiiviin. että niin vajaa vuosi sitten komissio runnoi läpi uuden ampuma-aseen direktiivin, Silloin emme olleet samoja sen, varmaan sen suhteen, onko tämä EUn turvallisuuden kannalta hyvä vai huono asia, mutta olimme kuitenkin samaa mieltä, että jos jotain pitää nopeuttaa ja hyväksyä nopeasti, niin se on tämä deaktivointikysymys. Mehän kysyimme komissiolta, että voidaanko tämä hyväksyä ennen toukokuuta 2017. Vuoden loppuun mennessä olette asetuksen tiimoilta saaneet työn päätökseen, mutta se ei ole astunut vielä voimaan. Joten kysyisin, että tämä? moinen viivästys? Ja toinen kysymykseni liittyy enemmänkin sisältöön, sillä näyttää siltä, että on päässyt syntymään väärinkäsitys parlamentin oikeudellisen yksikön ja komission tulkintojen välillä direktiivin määräyksiin liittyen. Joten voitteko sanoa meille selkeäsanaisesti, että miten deaktivoidut aseet luokitellaan, jos ne on deaktivoitu jo kansallisten määräysten pohjalta ennen huhtikuuta 2016? Eli deaktivoitu ja sitten 2016 huhtikuun jälkeen ja mikä niiden status on, kun tämä uusi asetus astuu voimaan. Nämä eivät ole teknisluonteisia kysymyksiä, mutta tärkeitä tietoja ja tavoitteenamme on, että Euroopan unionissa turvallisuuden taso paranee. Paljon kiitoksia. Thank you very much, uh, Dita. Paljon kiitoksia Dita. Dennis de Jong Kuen puolelta. Olkaapa hyvä. Uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös komissaari siitä, että tuitte paikalle. Pyrin puhumaan suht lyhyesti, mutta haluaisin kyllä huomauttaa, että yleisesti ottaen suhtaudun erittäin myönteisesti sisämarkkinoihin. Keskustelimme nimittäin juuri tuosta matkustajaoikeuksia koskevasta paketista rautatieliikenteestä ja sen uudella laadinnasta. Eli ehdottomasti suen, tuen kyllä ehdotusta tässä suhteessa, mutta kyllä tämä on oleellista silloin, kun puhutaan palvelupaketista. On tärkeää katsoa sitä, että meillä on ollut kaksi haastetta ikään kuin yhteiskunnassa sisämarkkinoiden palvelupuolella. Ja tämähän nyt ei ole osa tämänhetkistä keskustelua, mutta se, että kun puhutaan yleisöllisestä taloudellisesta palveluista, niin luomme vapautta, mutta tietysti mutta hirvittävän määrä myöskin byrokratiaa, kun puhutaan valvontajärjestelmistä – Enkä koskaan ole nähnyt minkäännäköistä vaikutusanalyysiä tai mitään arviota komission puolelta tässä suhteessa, jos katsotaan kaikkea sitä palvelua, joka nyt on osa markkinoita, postipalvelut, energia, mitä meillä nyt ikinä onkaan. Mitkä ovat olleet hyödyt ja mitkä ovat olleet kustannukset, myös byrokratia mielessä. Ja minusta, jos tämän kaltaisen tiedon saaminen komissiolta olisi mahdollista, niin kyllähän se jotain huolenaiheita poistaisi. Toiset niistä sitten taas liittyvät yksityisyrittäjiin ja siihen, millä tavalla nämä kilpailevat palkansaajien kanssa. Jos katsotaan sitä, miten tietyt yritykset voivat esimerkiksi väärinkäyttää tilannetta, jotka asettuvat vaikkapa Euroopan unionin matalapalkkapuolelle, työskentävät sieltä käsin. Ja sitten meillä on tämä lähetettyä työntekijöitä koskeva kysymys, Minusta tämä luo aika paljon huolestunoisuutta sen suhteen, millä tavalla nämä palvelumarkkinat sitten vaikuttavat työmarkkinoihin. Tästä ollaan kovasti huolissaan ja tätä taustaa vasten meillä on haasteita, jotka liittyvät sähköisen palvelukorttiin ja tähän uuteen ö, ilmiöön, niin kuin tämä joukkorahoituskysymys on. Sehän saattaa olla maailmanlaajuista, jos ei se ole johonkin paikkaan sidottu aika paljon on erilaisia haasteita, joita ei tulisi unohtaa silloin, kun puhutaan sisämarkkinoiden palvelupuolesta. Kovasti tässä sähköisessä palvelukortissa myös pk-yritykset ovat kääntyneet minun puoleen ja sanon, että eivät pidä siitä, eivät pidä sitä minä ratkaisuna. Sanot, että niille se tarjoaa todellisen mahdollisuuden. Ne pitävät kuitenkin sitä ongelmana, koska eivät ole vakuuttuneita siitä, että kaikkiin öö, kaikki ehdot on täytetty ja määräajat ovat myöskin hirvittävän lyhyet täytäntöönpanoviranomaisille. Sama juttu yhteismarkkinoiden tietovälineestä. Siinäkään moni, siinäkin moni on kääntynyt minun puoleni, varsinkin pk-yritykset. Ja varsinkin pk-yritykset sanovat, että ne eivät pidä tästä ehdotuksesta, eivät usko, että se toimii. Ja että se poikkeaa oikeusperustasta. Palvelupaketissakin saamme aika paljon sellaisia asioita, jotka aiheuttavat huolestuneisuutta, ei pelkästään tavallisesti yhteiskunnassa, vaan pk-yritysten parissa. Paljon kiitoksia sitten edustaja Reeda vihreiden puolelta. Oikein paljon kiitoksia. Hienoa, että olette taas vieraanamme. En palaa e-card-asiaan, sillä kollegani on esittänyt kriittiset kommentinsa jo, ja me olemme niiden osalta samalla linjoilla. Mutta yksi pyyntö, niistä ei ole vielä keskusteltu laisinkaan, eli kaksi asiaa. Viime vuoden IT-paketti, olen samaa mieltä sen suhteen, että poikkeukset eivät liity siihen, että onko kyse korkeasta vai matalasta suojan tasosta, vaan kyse on siitä, että geneerisiä lääkkeitä pitäisi pystyä jatkossakin valmistamaan henkien pelastamiseksi ja varmistamaan, että eurooppalaiset yritykset voivat tasavertaisesti kilpailla muiden kanssa. Meidän täytyy varmistaa, että CPS eivät aiheuta ongelmia teknologiakentällä mahdollisille uusille yrityksille teolliset tekijänoikeuksiin liittyen SDn edustaja kollega Delvo esitteli maanantaina tutkimuksen niin sanotuista patent roll järjestelmistä, eli jos yritykset, jotka eivät ole varsinaisia keksijöitä, niin ostavat sitten nämä patentit. Ja tässä on, tästä on haittaa pienille yrityksille. Kysehän on aika lailla ongelmallista asiasta ja kysyisinkin nyt komissiolta sitä, että oletteko samoilla linjoilla, eli että tämä ilmiö nostaa päätään myöskin EU-ssa ja aikooko komissio seurata asian käsittelyä? Ja sitten lainsäädäntö, joka meni jo aikaa sitten läpi vuodelta 2014 tämä teksti on peräisin ja sanoimme, että me odotamme universaalia matkapuhelinten latauslaitetta ja komission piti pistää tämä täytäntöön eikä päättää siitä, että onko tämä hyvä vai huono asia. Täytäntöönpanoa vielä odottelemme ja Ongelmana on se, että yksi yritys, eli Apple, ei tee lotkauta korvaansakaan tälle ehdotuksellemme. Komission jäsen Vestigord ei todellakaan pelkää Applea laisinkaan, toivottavasti tekään ette pelkää Applea, joten toivottavasti ryhdytte tämän direktiivin täytäntöönpanon tiellä. Tämä on meille erittäin tärkeä. Kiitoksia. That we had the first round, uh, Kiitoksia. Koordinaattorit on kuultu, joten komission jäsen, olkaapa hyvä. Uh, on defense, <clears throat> as I understand you, you wanted to hear... Uh... Kiitoksia. Halusitte huolla rikkomusmenettelystä puolustusalalla. Euroopan parlamenttihan hyvin pitkään voimakkaasti ajoi sitä, että samat säännöt saataisiin koskemaan julkisia hankintoja puolustusalaa alalla kuin muuallakin. Olin kovasti mukana tässä vuoropuhelussa jäsenvaltioiden kanssa. No, lyhyestä virsi kaunis. Jotkut eivät vastanneet näihin kaikkiin kysymyksiin, joten käynnistin rikkomusmenettelyn viittä jäsenvaltiota vastaan. Puola, Puola nyt ainakin, Portugali, Alankomaat ja Ähm, Tanska. Viisi rikomusmenettelyä. Tietysti tämä täydentää sitä, mitä me teemme Euroopan puolustussektorilla rahastojen suhteen. Me haluamme enemmän yhteistyötä ja kilpailukykyä verrattuna muihin myöskin. Eli nämä rikomusmenettelyt ovat käynnissä luonnollisestikin sitten käynnistää uuden, jos sellaista tarvitaan. En tiedä, oliko tämä nyt teidän kysymyksenne vai mikä. No sitten sähköisestä palvelukortista. Käsittääkseni voin kyllä vastata teille kaikille, jotka viittasitte tähän, sillä Dantihan totesi täällä, että sähköinen palvelukortti on vaarallinen. No kyllä se nyt riippuu siitä, mikä määritellään vaaralliseksi ja mihin näkökohtaan viittaatte. Yleisesti ottaen, äh, kun itse olen pyrinyt yritysten kanssa, tietysti puhumme erilaisten yritysten kanssa, mutta yleisesti ottaen Euroopassa, kun puhun yritysten kanssa, niin siellä ollaan kyllä kovasti e-kortin puolella. Kyseessä on heidän mielestään tilaisuus. Se helpottaa koko tätä prosessia. Enkä halua nyt viitata näihin eri teknisiin kysymyksiin, vaan Minun mielestäni, asia äh, voidaan sanoa ihan yksinkertaisesti, pienyritys, jolla on valtavasti esteitä ja erilaisia prosesseja, joita täytyy täyttää ja erilaisia papereita ö, äh, tuolta äh, isäntäjäsenvaltiosta ja se haluaa tarjota palveluita rajoja ylittävästi ja se on paljon helpompi hoitaa oma hallintonsa niin tämä on kyllä pieni hallinnoinen taakka. Sen voi myöntää, mutta samalla, samalla se pakottaa hallinnon tekemään yhteistyötä isäntä ja alkuperävaltion tai lähtövaltion välillä. Ja yritys tekee kaiken omalla kielellään. Eli tämä todella lyhentää sitä aikaa, joka menee siihen, että palvelut aloitetaan toisessa maassa. Ja samalla se helpottaa koko prosessia. Jos teillä on kysymys, äh, siis tämä alkuperämaan lisäksi, joka ei ole tuota, lisätaakka, joka kohdistuu yrityksiin, se ei ole tuota, Jos teillä on yksityiskohtainen kysymys sähköistä palvelukortista, niin minä olen ihan valmis vastaamaan siihen. Olen valmis löytämään sellaisen ratkaisun, joka on hyväksi molemmille puolille – mutta älkää hylätkö sitä. Älkää luoko sellaisen mielipiteen, joka pohtautuvat väärään tulkintaan. Kaikki se, mitä sanotte, siitä ei ole kysymys tämän ehdotuksen sisällössä. Siitä ei ole kysymys. Kysymys on siitä, että helpotetaan pienempien yritysten tilannetta, niiden, joilla ei ole mitään suuria oikeudellisia yksiköitä käytössään. Tämä on niitä varten. Keskustelkaa asiasta meidän kanssamme. Esittäkää kysymyksiä. Kyllä me niihin vastaamme, jos teillä sellaisia on. Lukun on tämä alkuperämaa kysymys, joka ei ole totta. On suuttanut tähän avoimesti, älkää hylätkö tätä. Tämä on tärkeä osa meidän pakettiamme. Jotkut tässä sanovat, että tässä on liian kunnianhimoisia tai ei tätä kannata käsitellä. Toiset jäsenvaltiot, toiset sidosryhmät sanovat, että siinä ei ole suinkaan riittävän korkea kunnianhimotaso. Meidän täytyy löytää oikea ratkaisu. Muussa tapauksessa me emme pääse mihinkään. Tämä suhteellisuuskoe on tärkeää, mutta se ei ole ongelman ydin. Keskustaan kysymyksestä, mutta älkää lähtökohtaisesti sanoko, että me hylkäämme ehdotuksen, koska sen ei pitäisi näin olla tämän lainsäädäntökauden jälkeen. Muuten me emme kykene sitten sanomaan, että me teimme jotain yhtenäismarkkinoiden hyväksi, jos me emme käsittele tätä ehdotusta oikeudenmukaisesti, niin kuin sitä pitäisi käsitellä. No sitten, mitä tässä nyt vielä oli? Muissa kohdin vielä. Kiitoksia Danteille tuesta ja siitä, mitä totesitte hyödykepaketista. Arvostamme sitä kovasti. No sitten nämä aseet. Ensinnäkin haluan todeta, että komissio olisi sukaan viivästynyt, kun se on tätä ehdotusta esittänyt. Me ehdotimme uusia deaktivointikriteereitä jäsenvaltioille vuonna 2017 huhtikuussa, eli kuukautta aiemmin kuin muuten. Eli me pitäydymme kyllä aikarajoissa. Nyt sitten jäsenvaltioilla kului aikaa siihen, että ne keskustelut asiasta pääsivät 2017 marraskuussa sopimukseen ja nyt asia on Euroopan parlamentin käsissä. Tämä on nyt myös tärkeää. Olen aina oikea-aikaisesti paikalla. Ei ole totta, etteikö komissio olisi esittänyt tätä asiaa oikea-aikaisesti. Sitten täällä oli toinenkin kysymys näistä aseista ja deaktivoinnista. Ensin olemme vaatineet sitä, vaatineet tuota juridista velvoitetta täytäntöön pantavaksi. Kuten muistatte, jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti sen jälkeen, kun se kävi keskustelua deaktivoinnista – pyysi meitä laatimaan toisenlaisia sääntöjä. Me siis teemmekin näin juuri nyt, mutta juuri ne tilanne on se, mikä se on. Eli ne aset, jotka on kerran deaktivoitu, täytyy uudelleen deaktivoida, jos ne ovat markkinoilla. Ja nämä ovat siis sellaisia velvoitteita, joita meillä on, joista meidän täytyy keskustella, joista kannattaakin keskustella. Yhteinen laturikysymys sitten siinä olemme sopineet asiasta. Sen, mitä teollisuus on esittänyt, ei ole tyydyttävää. Ja olemme pohtineet näitä erilaisia toimintamalleja mm, varsinkin kun huomioon nuo lainsäädäntöaloitteet tässä suhteessa. Eli näin paljon voin nyt tässä vaiheessa kertoa teille. Ehdottomasti olemme tunnistaneet myös patenttikysymyksessä nämä ongelmat, ilmiöt ovat nostamassa päätään, mutta suhteellisen rajallisia kuitenkin vielä. Tällä hetkellä valvomme tilannetta erittäin läheisesti. No sitten kysymys siitä, että sähköinen palvelukortti ja työmarkkinat, ovatko ne törmäyskurssilla? Palvelut kattavat kaksi kolmasosaa EU-taloudesta. Yhtenäismarkkinat eivät ehdottomasti ole mitenkään lopullisesti kehittyneitä. Ja meillä on erittäin suuri ala, jossa vielä kaikkea potentiaalia ei ole hyödynnetty. Siitä syystä olemme esittäneet ehdotuksen siitä, että tätä toimintaa parannettaisiin. Ja tämä komissio myös tässä aloitteessaan osoittaa, että se on tietoinen yhteiskunnallisista vaikutuksista ja ehdotuksemmekin on tehty tässä suhteessa. Millä tavalla tämä ei törmäile sosiaalisiin säännöksiin? Meillä on ihan toinen tarkastustaso yrityksissä, kun kysymys on tästä sähköisestä mahdollisuudesta tarkistaa yrityksiä sähköisen palvelukortin puitteissa. Taking uh, the chair briefly. Niin, minä toimin nyt hetken aikaa puheenjohtajana. Ah, no, hän saapuikin paikalla. Niin komission vastaus olikin odotettua lyhyempi. Minä tässä ehdin jo antaa puheenvuoron itselleni. Niin, olkapa hyvä vain. Oikein paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja ja kiitokset komissaarille tästä sitoutumisestanne. Yksi huomio palvelusisämarkkinoista. Me tiedämme, että me emme saa tuloksia aikaiseksi, ainakaan toivotulla tavalla. Parlamentti on keskittynyt juuri sosiaaliseen pilariin, niin kuin kaikki muutkin toimielimet. Kaikki tilastot, kaikki tutkimukset osoittavat, että eurooppalaiset työpaikat syntyvät, jos syntyvät palvelualalta en minä nyt peräänkuuluta e-cardia tai jotain muuta, mutta kaikki, jotka vastustavat sähköistä palvelukorttia syystä tai toisesta, niin sanottakoon, että kiitokset jo tehdosta, tehdosta työstä aiheen tiimoilta. Minä haluan kiittää komissiota avoimesta lähestymistavasta ratkaisuja etsittäessä. Minä uskon, että pöydällä oleva teksti on uusi, parempi, joka vastaa niihin huolenaiheisiin, joita on esitetty myöskin yritysmaailmassa he eivät vastustaneet tätä, vaan eivät tienneet vain mikä on pelin henki. Eli nyt kaivataan selvyyttä ja juuri tämä epäselvä tilanne aiheuttaa päin vaivaa. Jos tilanne on epäselvä, niin silloin ei ymmärretä mitä hyötyä tekstistä voi olla. Parlamentissa tehty työ on todellakin tuottanut lisäarvoa. Arvon kollegat, mandaatti kestää vielä jonkun aikaa, mutta meidän täytyy tehdä yhteistyötä komission kanssa parantaaksemme tätä ehdotusta, saadaksemme tähän lisäarvoa, jotta kansalaiset voivat tästä hyötyä. Joten toivoisin, että ne, jotka ideologista syistä väittävät, että tämä on vaarallinen asia. No kertokaa meille, missä vaara piilee. Mutta tähän mennessä kukaan ei ole kertonut, mistä vaaratekijästä olisi kyse. Ainoa ongelma on se, että voisimme avata palvelumarkkinat. Kysehän on protektionismista. Eli kyse on siitä, että me olisimme liian protektionistisia. Kyllä minä olen varmis tarttumaan tällaiseen haasteeseen. Me emme saa olla liian protektionistisia. Eli kertokaa minulle, mitä me haluamme tarjota Euroopan unionin kansalaisille. Kyse on palvelumarkkinoiden avaamisesta, direktiivin voimaan astumisesta ja sen voimaan saattamisesta. Tämä liittyy sähköisen palvelukorttiin. Kaikki muu on pelkkää synkistelyä. Me vastustamme byrokratiaa, haluamme yksinkertaistaa muun muassa pk-yritysten elämää. Eli kertokaa meille, mitä haluamme saada aikaiseksi. Mehän kuulimme jo, mitä komissio aikoo tarjota meille. Tämä on tietenkin hyvä uutinen, mutta Mitä tulee sisämarkkinoihin? Aiotteko nyt todellakin sanoa, että Eurooppa ei kaipaa palveludirektiiviä, mutta sosiaalipilaria haluatte pönkittää? Siihenkö tämä liittyy? Ehkä tämä on poliittisluonteinen kysymys. No tähän kysymykseen en ole ainakaan vielä saanut minkäänlaista vastausta kollegoilta, niin kiitoksia. Kiitokset Anna-Maria. Seuraavana edustaja Borsan, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komissaari, kiitoksia siitä, että tulitte tänne paikalle tänään. Joudun kyllä toteamaan, että kannatan tätä pakettia, koska sitä tarvitaan ehdottomasti, että markkinat voivat toimia paremmin. Haluaisin hyödyntää tätä tilaisuutta ja teidän läsnäolonne täällä esittääkseni tärkeän kysymyksen, joka koskee laaja osa Euroopan unionista. Meidän kolleganne komissaari Jurova on esittänyt lainsäädäntöehdotuksen huhtikuussa, jonka tavoitteena on pureutua epäoikeudenmukaisiin kaupankäyntikäytäntöihin. Ja hän on ottanut myös tämän kaksoislaatukysymyksen esille. Hän on ehdottanut sitä, että laittaisi mustalle listan ne tuotteet, joita myydään esimerkiksi samalla brändillä, mutta erilaatuisina ja e- e- samahintaisina. Se, mitä hän ehdotti selkeästi muutama viikko sitten, oli, että tätä epäoikeudenmukaisen kaupankäynnin direktiiviä ja sen liitettä muutettaisiin ja otettaisiin käyttöön tällainen kielto kaksoislaadusta Minä olen ollut yhteydessä Kroatian elintarvikevirastoon, joka todisti, että Kroatian markkinoilla olevat tuotteet ovat selkeästi vähemmän ravinteikkaita ja usein paljon kalliimpia kuin ne, jotka ovat Saksan markkinoilla. Kysymykseni teille siis on se, että aiotteko tukea komissaari Jurovan pyrkimyksiä puuttua tähän äh, epäoikeudenmukaisen käytäntöön lainsäädäntötoimiin. Next speak. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Van Nistelrooy. Thank you, thank you very much. Kiitoksia. Hienoa, että komissaari on taas vieraanamme. Aika on kortilla. Teidän täytyy selvästikin puhua jopa nopeammin. No ehkä se osoittaa teidän sitoutumistanne asiaan. No viime kerralla keskustelimme jo tästä alku aloitteesta, niin jos ajatellaan mitä eilen tapahtui talousfoorumin sanoma Euroopan koulutettujen ihmisten näkemys. Tämä tutkimus kertoo, että e- Yhdysvallat, Singapore ja hyvin monet unionin jäsenvaltiot Niin tiedän, että aloitteita on pöydällä, mutta asiat ei ole juurikaan käsitelty. Itre ei halunnut koskeakaan niihin, joten tilanne oli jumissa. Me olisimme tietenkin rahoituksellisesti voineet tukea tätä prosessia, Mutta meidän täytyy muistaa, että Yhdysvalloissa tilanne on toisella, niin kuin täällä. Mutta voisitteko kertoa meille, arvon komissaari, Onko edistystä saavutettu? Ehkäpä asia voidaan käsitellä toisella tavalla, esimerkiksi mietintöä laatimalla. Ehkä näin prosessiin saataisiin vauhtia. Thank you very much. And then our next speaker. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Silanova. Děkuji za slovo. Já navažu na svoji kolegyni Biljanu Borzán. Kiitos. Minä, minä haluaisin kiittää komission jäsentä ja minä haluan kiittää myös siitä, että täällä on puhuttu niin vuolaasti tästä tekstistä, jota me valistamme. Minä haluaisin puhua ei-elintarviketuotteista. Tehän tiedätte tiedu, mielipidetiedustajujen jälkeen on voitu todeta, että tämä kaksoislaatu kysymys voisi päteä myös ei-elintarviketuotteisiin. Miten te aiotte soveltaa yhteistä metodologiaa laadun, laadun tarkistamiseen ei-elintarviketuotteissa? Tehän tiedätte, että parlamentissa on hyväksytty pilottihanke, jonka tarkoituksena on keskittyä tuotteisiin, jotka, ovat, jotka eivät ole elintarvikkeita. Ensimmäinen kysymys on siis metodologinen kysymys, ei elintarviketuotteissa. Toinen kysymykseni liittyy muihin toimintoihin, joihin komissio aikoo ryhtyä Toisin sanoen intensiivinen vuoropuhelu tuottajien kanssa. Kaksoislaatutuotteet kysymyksissä. Ja minä haluan tietää, mikä on teollisuuden tilanne kaksoislaatu ei-elintarviketuotteissa. Kolmas kysymykseni liittyy korkean tason foorumiin, jotta elintarvikeketju toimisi paremmin. Tällä foorumilla olisi, tai olisi nimenomaan tehtävänä huolehtia valvoa näistä kaks, kaksoislaatutuotteista. Olisiko mahdollista, että Euroopan parlamentti osallistuisi tämän foorumin, korkean tason foorumin toimintaa, koska mielestäni tällä foorumilla on tärkeä tehtävä, keskeinen tehtävä. On erittäin valitettavaa, että Euroopan parlamentti jätettäisiin tästä sivuun. Se olisi hyväksi tälle koko prosessille. Kiitoksia sitten Dan Dalton ECRn puolelta. Olkaa hyvä. Hi, actually, uh, I apologize as well. I've only... Valittelin, tulin vasta nyt paikalle. Haluaisin oikeastaan puhua vähän myöhemmin, kun haluan kuunnella ensin vähän tätä keskustelua. Tänne äkitys. Uh, Onnistuuhan se. Martin, siis seuraavana alkava hyvä. Kiitokset rouva puheenjohtaja, kiitokset komissaarille vierailustanne. On aina hienoa keskustella teidän meidän kollegamme Koratsa Bildin jälkeen. Hänellä on aina selkeät sävelet mielessä ja voin vain tukea hänen sanomaansa. Ja kiitokset myöskin teille. Sähköisen palvelukortin työn osalta sitä kipeästi kaivattiin. Monet halusivat kuulla tämän viestin juuri näinä aikoina. Näyttää nimittäin siltä, että parlamentissa työskentely perustuu vanhoihin tietoihin, vanhaan retoriikkaan, varsinkin palveludirektiivin osalta me tarvitsemme aivan toisenlaista lähestymistapaa, uuden aikaisempaa ajattelua. Meidän pitää päästä eroon näistä ideologisista esteistä, joita valitettavasti joidenkin mielissä on. Joten toivon, että jatkatte asian käsittelyä tällä paneutuneella tavalla. Ja haluaisin korostaa kollega Bildin sanomaa. Meidän täytyy saada jotain pöydälle mustaa valkoisella. Kyse ei ole niinkään palvelukortista, vaan siitä, että miten suuret ongelmat saadaan ratkottua, siis palveludirektiiviin liittyen. Me haluamme kaikki osallistua tähän hankkeeseen, ja kuten olemme jo sanoneet, niin meillä on oma vastuumme toimia perustamissopimuksen hengen mukaisesti. Meidän on kehitettävä sisämarkkinoita. Tämä on vain tajuttava tämän verran palvelukortti esittelijän ominaisuudessa. Sitten Solvit esittelijän ominaisuudessa voin sanoa, että on hyvä, että tätä lähdetään kehittämään. Tästä, tätä on jo vatvottu kymmenen vuoteen ja jos todellakin haluamme saada jotain aikaiseksi, niin me kaipaamme selkeää kunnianhimoa myöskin komission puolelta kuten myöskin jäsenvaltioiden puolelta. Joten kysyisin teiltä tähän liittyen seuraavaa. Miten voimme varmistaa, että jäsenvaltiot toimivat kun, kurinalaisemmin ja kunnianhimoisemmin? Vuosin ajan minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että solvitin liittyvä keskeinen haaste ja toimintaan liittyvä keskeinen haaste on se, että kunnianhimoa ei jäsenvaltiosta löydy riittävän paljon. Ja teiltäkään ei näy löytyvän mitään sellaista, millä voisitte patistella jäsenvaltiota toimimaan. Eli mitä aiotte tehdä Solvitin suhteen? Eli minkälaisia valitusmekanismeja aiotte ympätä tähän järjestelmään ja miten aiotte toimia, jos jäsenvaltiot eivät toimi vaatimusten mukaisesti? Kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraavana edustaja Stefanik. Thank you, Madam Chair. Thanks a lot, Madam. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari tästä tiedosta. Kiitoksia näistä ehdotuksista ja innokkuudesta. Arvostan erityisesti tätä hyödykepakettia. Olen kollegan kanssa samaa mieltä, kun puhutaan palvelujen tilanteesta. Parannettavaa on. Kuitenkin arvostan tätä ja varsinkin vastavuoroista tunnustamista, siihen liittyviä ehdotuksia ei harmonisoiduissa tuotteissa minusta. Solvit-kohtien käyttäminen on hyvä ja parempi koordinaatio markkinavalvontaviranomaisten kanssa on oikea tapa edetä. Lisäksi ajatus tuosta itseilmoittamisesta on hyvä. Kysymykseni on periaatteessa sama kuin aiempien puhujien. Jos syntyy tilanne, maakohtaisesti markkinavalvontaviranomaisten välille. Millä tavalla Euroopan komissio voi olla tässä enemmän mukana? Koska mielestäni on parannettavaa siinä mielessä, että Euroopan komissio voi myös olla mukana tässä prosessissa ja voi soveltaa sitten samoja sääntöjä yhtenäismarkkinoilla. Mikä teidän näkemyksenne tässä suhteessa on? Millä tavalla Euroopan komissio voi olla aktiivisempi kiistakysymyksissä?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 mutta myöskin avura, avaruusmarkkinat. Mutta aloitetaanpas sisämarkkinoista. Komissaari viittasi tähän 25. vuosipäivään. Mielestäni tilanne kyllä pahenee. Paranemisesta ei voi olla puhetta. Jonkin aikaa olen jo ollut havaitsevinani, että rahoitukselliset velvoitteet, byrokraattiset toimet, hallinnolliset toimet voivat liittyä sanktioihin ja sitä kautta sisämarkkinat vesittyvät – Koko hanke käynnistyy 25 vuotta sitten. Me emme nyt niinkään puhu siitä, että olemmeko saavuttamassa tavoitetta, vaan olemmeko nyt ajautumassa tavoitteesta yhä kauemmaksi. Valitettavasti minun on todettava, että ne, jotka kritisoivat muun mm. muassa palvelukorttia ja muuta, mitä komissio on ehdottanut, niin he ovat poistuneet salista. Tämä ja monet muutkin ehdotukset vaikuttavat ensisilmäyksellä ristiriitaisilta, mutta keskusteluiden kautta me voimme selvittää, mikä on tilanne. Mutta jos esitetään kritiikkiä ja sitten häivytään salista, niin eihän se ole mitään vuoropuhelua. Vaikea ymmärtää vastapuolta Kuten edustaja Koratsa Bild totesi, niin kritiikki ja vihamielisyys perustuu y- ymmärtämättömyyteen. Monet peräänkuuluttavat protektionismia ja kritiikkiä esittävät yleensä niiden maiden edustajat, jotka kannattavat protektionismia. Kun ehdotus aikanaan tehtiin palvelupaketti yhteydessä, minä en ollut täysin vakuuttunut tästä ehdotuksesta, mutta kun aloin paneutua siihen, en ainoastaan tähän perimmäiseen ajatukseen, vaan siihen liittyviin välineisiin, niin kantani on muuttunut. Ja olen valmis tukemaan tätä ajatusta ja muitakin ehdotuksia. Jossain vaiheessa vain on kuunneltava ja pyrittävä ymmärtämään, eikä toimittava siten, että puoletaan tai vastustetaan jotain ilman sen kummempaa harkintaa. Sisämarkkinat eivät toimi hirveän hyvin, jos halutaan maalata mustavalkoinen kuva, niin jos kysytään että onko meillä sisämarkkinat vaiko ei, niin sanoisin, että ei ole, koska se on lähempänä totuutta. Ja tästäpä syystä meidän tulisi keskittyä siihen, mitä komissio ehdottaa, ottaen huomioon myöskin meidän valiokuntamme kanta. Siltä pohjalta voidaan työstää välineitä, joidenka avulla me saamme taas vauhtia tähän sisämarkkinahankkeeseen. Muut valiokunnat eivät hirveästi kyllä meitä auta ja tue. En halua nyt lähteä kritisoimaan muita valiokuntia, mutta jos nyt ajatellaan lähetettyjä työntekijöitä tai liikkuvuuspakettia, tai liikennettä. Vaikutukset sisämarkkinoihin tulevat olemaan negatiivisia. Yhteenvedonomaisesti voin todeta, että Tässä on syntymässä melkoinen kilpailu. Venäjä, Kiina, Japani osallistuvat omalta osaltaan tähän kilpailuun, mutta eivät ainoastaan maat, vaan myöskin yksityinen pääoma tulee enenevässä määrin markkinoille. Ja nyt kysyisinkin, että mikä on, mitkä ovat komission prioriteetit sen suhteen, että miten unioni voi osallistua tähän kilpailuun. And then, uh, we... Kiitoksia ja seuraavana Dan Dalton. Thank you very much Annalena and thank you for giving me time. Kiitoksia. Kiitoksia. Tässä on myös vähän aikaa koota ajatukseni ja valitan, että en päässyt paikalle, mutta juoksentelin täällä muissa kokouksissa. Kolme kysymystä teille. Ensinnäkin tästä hyödykepaketista ja markkinavalvonnasta erityisesti. Mehän olemme juuri hyväksyneet tyyppihyväksyntäehdotuksen, joka on kansallinen järjestelmä, mutta komissiolla on siinä roolinsa. Ja tiedän, että tässä teidän ehdotuksessa ne tehdään selväksi se, että markkinavalvonta jää kansallisten viranomaisten hoidettavaksi, mutta samalla vähän epämääräisesti tekstissä viitataan siihen, että EU-testauksellakin on oma tehtävänsä tällä alalla. Haluaisin siitä syystä ymmärtää vähän paremmin, että mitä komissio nyt oikein ajaa tässä takaa. Onko kyseessä se, että pyritään lisäämään kansallisia järjestelmiä vai onko EU-testauksella merkitys enemmänkin kautta linjan? Ja toinen kysymykseni koskee sitä, että kolmansien maiden yritysten täytyy olla fyysisesti läsnä markkinavalvontatarkoituksia varten ja haluaisin tietää, mikä vaikutus sillä on varsinkin pienyrityksiin ja niihin, jotka toimivat tällä alalla. Tiedättekö muita kolmansia maita, jotka työskentelevät samalla tavalla ja aikooko EU toistella jotain järjestelmää, joka kolmannessa maassa on voimassa? Ja jos ei, niin odotatteko, että nuo kolmannet maat sitten ryhtyvät samankaltaisiin toimiin EU-vastaisesti ja vaativat EU-yrityksiä olemaan fyysisesti maaperällä? Minua pelottaa nimittäin hiukan se, että tässä on kyseessä tällainen mukutariffitoimi, joka kohdistuu kaupankäyntiin. Ja tiedän, että Dita äh, Sharanzova otti esille äh, asesiin liittyvät uudet standardit Muilta puolta, niin toteaisimme, että komissio esitti tämän ehdotuksen huhtikuussa kansallisille asiantuntijoille ja täysistunnoissa keskustelimme asiasta. Ja että asia hoidettaisiin toukokuussa, mutta että toukokuun määräraja, määräaikaan päästäisiin, niin on jo vaikeaa. Jos se siirretään huhtikuuhun, niin kansallisia asiantuntijoille kyllä ei yhtään aikaa. Haluamme mielellämme nähdä, että tämä kuitenkin hoidettaisiin mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia. Kiitoksia sinulle, Dan, ja lopuksi vielä Rosatun. Kiitoksia, niin me olemme jo aikataulusta jäljessä. Mitä palvelukorttiin tulee, siitä on keskusteltu paljon ja komissaari näki, että emme ole aivan kaikki samalla linjoilla. Meidän täytyy vakavamielisesti suhtautua siihen, että komissio haluaa vastata kysymyksiimme. Suurin ongelma liittyy siihen, ettemme ymmärrä, minkälainen merkitys sisämarkkinoilla ja kortilla on. Ja kuten Morten sanoi, me olemme ratkaisemassa suurta ongelmaa, varsinkin pienten yritysten kannalta suurta ongelmaa. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, joten meidän täytyy vakavamielisesti suhtautua tähän ehdotukseen. Ehkäpä voisimme järjestää jopa ylimääräisen kokouksen aiheeseen liittyen. Sillä meidän ei tulisi tätä asiaa käsitellä tunnepohjalta, vaan ihan faktojen pohjalta. Tämä on sisämarkkinoiden kannalta tärkeä teksti. Ja kuten te ja Nikola Dantikin totesi vahvin, vahvoin sanakääntein, niin minullekin on syntynyt sellainen vaikutelma, että tässä on syntynyt väärinkäsityksiä. Voisimmeko saada komissaarilta vähän enemmän infoa siihen liittyen, että miten uudet ehdotukset hyödyttäisivät sisämarkkinoita. Kyse on siis tästä mm, tiedotus- ja välineistä. Kiitokset ja nyt puheenvuoro komissio. Okay. I will try to answer all them. First, I want to thank... Uh, Kiitoksia. Ensin haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette tukeneet tätä sähköistä korttia voimakkaasti. Sillä on tärkeää kuulla, että tämä osa Euroopan parlamentista nimenomaan tukee tätä tärkeää askelta eteenpäin pikku askel. Ei kyseessä ole mikään kunnianhimoinen tavoite. Kuitenkin kyseessä on pieni askel eteenpäin taloudellisten rajojen poistamiseksi palveluiden tieltä Euroopassa. Ja tietysti minun sitoumukseni on se, että vastaan tietysti kaikkiin kysymyksiin, jotka mm, teille saattaa tulla mieleen niiden lisäksi, jotka nyt täällä on jo käsitelty. No, kaksoislaadusta sitten. Minä haluaisin, että sitä nimitettäisiin vaihtelevaksi sisällöksi. Komissaari Juurovan kanssa teemme voimakasti yhteistyötä tässä suhteessa. Kiitän kovasti tästä pilottihankkeestanne, sillä se täydentää voimakkaasti meidän analyysiamme Keskustelemme asiasta korkean tason työryhmässä, joka koskee elintarvikeketjua. Oikeinko se nyt meni vai? Korkean tason foorumi, siis ei ryhmä. Meillä on kuitenkin mandaatti hoitaa tämä asia tässä ryhmässä. Kaikkein tärkeintä minulla on se, että saamme aikaisesti perustelun pohjan ja tosiasiat esille. Ja siksi meidän analyysimme ja teidän pilottihankkeenne tarjoavat meille oikean kuvan siitä, mitä nyt on tapahtumassa. Tietysti suhtaudumme myös avoimesti siihen, että ryhdytään myös tulevaisuudessa toimiin muiden kuin elintarvikkeiden osalta. Eli sekin kuuluu tähän toimintamme piiriin. Niin, ne kuuluisat pesuaineet muun muassa. Osallistuminen korkeatason foorumiin, foorumi, foorumiin. Sikäli kun ymmärrän, Euroopan parlamentin päätös ja poliittisten ryhmien päätös oli, että ei osallistuta. Tämähän meidän päätöksemme ei ollut komissiona, joten minähän voisin vielä pyytää mm, parlamentin osastomaan tähän. Asia hoidettiin hyvin nopeasti. Mutta kuten kaikki tiedämme, tässä oli kyseessä Euroopan parlamentin päätös olla osallistumatta korkeatason foorumiin. Luonnollisesti tarkistan vielä tilanteen vastaavan siis siihen, mitä me nyt muistamme. Mutta tämähän oli, sikäli kun muistamme, Euroopan parlamentin päätös. No sitten nämä startup-yritykset ja laajenevat yritykset, myös tärkeä kysymys tälle valiokunnalle. Jatkuvasti toistan sitä, että ei Euroopassa mitään startup-yritysongelmaa ole, vaan meillä on ongelma sitten sen suhteen, että yritykset pääsevät laajenemaan. Me pyrimme katsomaan sitä, millä tavalla voidaan auttaa näitä yrityksiä kasvamaan, millä tavalla ne ankkuroidaan meidän taloutemme niin, etteivät ne siirry muualle, millä tavalla tuetaan niitä taloudellisesti, jotta ne jäävät Eurooppaan ja kasvavat. Sillä meillä ei ole mitään ongelmaa uusien yritysten kanssa. Meillä on erittäin älykkäitä nuoria ihmisiä, jotka luovat yrityksiä. Ja kiinnostus nuorten keskuudessa on paljon korkeampi kuin muutama vuosi sitten. Ongelmana on sitten se hetki, kun kaikki varat on käytetty ja on saatu hallitukselta, yliopistolta, muualta rahoitukset, sen jälkeen alkavat ongelmat. Eli se, mitä me ehdotamme, ja me nyt työstämme tätä voimakkaasti, on se, että piakkoin Kerromme eurooppalaisesta venture capital-rahoituksesta kahden miljardin sellaista, jolla avulla halutaan edesauttaa yrityksiä laajenemaan. Sen nimi on Escalar. Ja aiomme esittää aloitteen, joka tavoitteena on houkutella tällaisia millä riskejä ottavia investoijia olemaan mukana tukemassa – laajenevia yrityksiä Euroopassa. Tämä on samankaltainen tilanne kuin ne rahastot, jotka tällä hetkellä työskentelevät Yhdysvalloissa ja jotka ovat olleet asiasta kiinnostuneita ja tietysti elinkeinoelämä on ollut asiasta myöskin äärimmäisen kiinnostunut. Tämä on ensimmäinen askel. Sitä kohtaa, että ei ole pelkästään pankkirahoituksesta riippuvaisia. Tämä on suurin kysymys. Se on tärkeää niille, jotka haluavat kasvaa. Avaruudesta. No avaruudesta voidaan puhua loputtomin. Avaruus on eurooppalainen menestystarina. Se on eurooppalainen menestystarina, eivätkä kaikki ole siitä tietoisia. Meillä on kaksi suurta ohjelmaa, Galileo ja Kopernikus, jotka tuovat paljon parempia tuloksia kuin mitä osasimme odottaa. Galileo datapuolelta, jonka tietojen perusteella eurooppalaiset yritykset luovat uusia yrityksiä. Kopernikus todellisia kuvia avaruudesta, jota käyttää maailmanlaajuisesti Yhdysvalloissa, muualla ei pelkästään meidän toimestamme ja tuo tieto ja nuo kuvat ovat yrityksille saatavilla ilmaiseksi. Se on kaikkein tärkeintä. Nämä ovat sellaisia todellisia menestystarinoita. Se, mitä meidän tulee nyt saada aikaiseksi, on, että nämä ohjelmat säilytetään ja ehkä jotkut teistä ovat kiinnostuneita asiasta. Hyväksyimme avaruusstrategian Eurooppaisella tasolla vuosi sitten ja tässä strategiassa meillä on tiettyjä prioriteetteja. Meillä on eurooppalaisille laukaisijoille prioriteetti. Sitten avaruustiedot, jota saadaan kahdesta ohjelmastamme. Haluan myös yhdistää tämän voimakkaammin turvallisuusnäkökohtiin, sillä tietysti meille tulevat eurooppalainen, emme tuo eurooppalainen puolustusrahasto ja tällä luonnon yhteys STEAM ohjelma, joka käynnistyy vuonna 2020 toivottavasti. Tätä varten tarvitaan budjettia. Ja näin komission täytyy tehdä enemmän viedäkseen eteenpäin näitä eurooppalaisia avaruusohjelmia. Tämä on todellinen menestystarina. Me EUna olemme toiseksi suurin avaruusvalta tähän mennessä. Ja me tarvitsemme tähän, tässä suhteessa hyvä budjetti ja myös tulevaisuudessa. Päätänpä tähän. Meidän markkinavalvonnaksi kannattaa kattaa noin 70 lainsäädäntöehdotusta. Ja tässä on kysymys erilaisista tuotteista, paljon monimuotoisemmasta kuin autot, vain Klumperin totesin, tässä on maalien sisällöstä sähkölaitteisiin ja lamppuihin asti kaikki katettu. Kolmansen osapuolten sertifikaatit ovat voimassa vain siinä tapauksessa, kun on todella oikeasuhtainen ja hyvin perusteltu pyyntö. Laatu on aivan yhtä tärkeä kuin määrä. Suhtaudumme avoimesti testien minimimäärään, mutta meidän täytyy kuitenkin olla varovaisia sen suhteen, ettei se johda siihen, että vain yksinkertaisimmat tuotteet testataan. Eli tämä on ikään kuin rintarinnan tuon tyyppihyväksynnän kanssa, mutta paljon laajempi sinänsä. Onko sitten jotain, mitä en vastannut? Varmaan että kysymyksiä useita. Näihin kahteen muuhun kysymykseen en sitten vastaa tässä yhteydessä, kun en ole niihin valmistautunut. Saatte ne kirjallisesti. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen näistä vastauksistanne lukuisiin kysymyksiimme. Kiitokset vierailustanne ja mielenkiinnolla jatkamme yhteistyötä tämän lainsäädäntötyön ja aloitepakettien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 so uh, since we are running out of time... Uh... Aika on loppumaisillaan, joten siirtykäämme suoraan käsittelemään uh, lainsäädäntöhankkeeseen liittyvää tarkastustyötämme. Toivotan tervetulleeksi komission sisämarkkinapääosaston uh, edustajat Vuonna 2016 IMKO teki tiivistä työtä ampuma-asedirektiivin uudelleen laatimiseksi. Tarkoituksena oli, että toukokuussa 2017 tämä hyväksytään, niin kuin tehtiinkin muodollisesti. Parlamentin neuvotteluvaltuuskunta totesi, että yleissopimus riippuu siitä, että vuoden 2015 täytäntöönpanoasetus deaktivointistandardeista hyväksytään. Tarkoituksena on korjata tekniset ongelmat ja toisaalta säännellä kansallisia deaktivointistandardeja. Me vastaamme tästä asiasta ja haluamme tietenkin, että komissio toimii lupaustensa mukaisesti – Eli kun tärkeitä täytäntöönpanomääräyksiä tarvitaan, niin ne toteutetaan myöskin määräaikaan mennessä. Tämä on meille erittäin tärkeä asia, kuten keskustelut ovat osoittaneet. Jos teknisiä ongelmia tai poliittisia ongelmia on ja se johtaa viivästyksiin, niin olisi paikallaan, että komissio kertoo meille niistä viipymättä. Parlamentilla on tiedonsaanti oikeus tällaisissa asioissa, mutta me olemme havainneet, että viivästyksiä on syntynyt, eli tietoa ei ole täytäntöpanoasetukseen liittyen ollut tarjolla. Toteaisin, että riippumatta siitä, mistä asiasta on kyse, niin parlamentti toivoo aina tiivistä yhteistyötä toteutettavan komission kanssa – ja varsinkin tällä alalla, mutta myöskin muilla alalla vastuuvaliokuntien täytyy olla ajan tasalla käsittelyn tilanteesta, koska aiheeseen liittyen lupauksia on esitetty. Tämä on meille tärkeä asia, jotta me voimme toimia tarkastajana. Tästä on hyötyä, tästä olisi hyötyä siinä tapauksessa kaikille tahoille. Eli komissiolle nyt puheenvuoro. Olkaapas hyvä. Thank you, Madam Chair, honourable members of parliament. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Mitä pyyntöönne tulee deaktivointisääntöihin liittyen turvallisuuden tason nostamiseksi näinhän te totesitte alustuksessanne. Siihen liittyen toteaisin, että meidän tarkoituksenamme on korjata määräyksiä pikaisesti, mutta samalla totesimme, että se edellyttää myöskin asiantuntijoiden tukea ampuma-asetyöryhmästä. Ilman heidän vihreää valoa me emme voisi hyväksyä näitä uusia sääntöjä. Oli miten oli me olemme perustaneet nopeasti heinäkuussa ryhmän. Siinä on mukana kansallisia asiantuntijoita, tarkastuslautakuntien edustajia, poliisiin edustajia, jotka voivat auttaa meitä tässä uudistustyössä ja asiantuntijaryhmässä. Huhtikuussa hyväksyttiin teksti, mutta toivoimme kuuden viikon testausaikaa Eli näin voimme testata, toimivatko määräykset kansallisella kentällä. Asetusehdotus esitettiin viime heinäkuussa ampuma-asetyöryhmän käsiteltäväksi. Sitten 28. marraskuuta järjestettiin toinen kokous. Siellä jäsenvaltiot puolsivat tätä tarkastettua tekstiä. Mitä muutoksia olemme tehneet? Teksti on ensinnäkin selkeämpi. Tästä on epäselvyyttä kitketty siltä osin kuin erinäiset jäsenvaltiot ovat niitä löytäneet. Tai jos te olette epäselvyyksiä havainneet, me haluamme varmistaa, että määräyksiä sovelletaan kaikenlaisiin ampuma-aseisiin. Näin turvallisuuden taso nousee entisestään. Ongelmana on vieläkin nämä aiemmin deaktivoidut aseet. Komissio on kuitenkin paneutunut asiaan. 10b3 artikla deaktivointiin liittyen on nyt selkeä sanainen. Siellä todetaan, että täytäntöönpanomääräykset deaktivointiin liittyen – tässä viitataan asetukseen, niitä sovelletaan aiemmin deaktivoituihin aseisiin. Aina kun aseet tuodaan markkinoille tai siirretään muihin maihin, eli silloin niiden osalta on noudatettava päivitettyjä deaktivointistandardeja myöskin ne aseet, jotka on jo deaktivoitu nyky sääntöjen mukaan, niin on uudelleen deaktivoitava. Vuoden 2016 huhtikuun määräysten mukaisesti komissio uskoo, minähän sanoin, että me olemme paneutuneet tähän sisäisesti aika lailla, me olemme sitä mieltä, että tässä täytyy vain toimia direktiivin hengen mukaisesti, ja jos periaatteista lipsutaan, niin se johtaa juridisiin ongelmiin. Se saattaisi tarkoittaa perussäädöstekstin rikkomista ja näin myöskin tekstin mitätöimistä. Tässä on siis huomioitava juridiset seikat, mutta myöskin yleiseen turvallisuuteen liittyvät seikat, kuten aikaisemmin sanoin, niin tarkoituksena on parantaa turvallisuuden tasoa. Siitä hyötyisivät tietenkin loppupeleissä kansalaiset. Jos emme toimisi näin, niin se tarkoittaisi sitä, että että unioni ei olisi kiinnostunut parantamaan turvallisuuden tasoa. Näitä asioita siis käsiteltiin jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa heinäkuisessa ampuma-asetyöryhmän kokouksessa. Ja marraskuussa annoimme jäsenvaltiolle mahdollisuuden tutustua meidän ehdotuksiimme ja kommentoida niitä. Jäsenvaltiot positiivisessa hengessä äänestivät määräenemmistön voimin tämän puolesta, eli 75 prosenttia, yli 75 prosenttia koko unionin kannasta on tämän takana. Eli me tarvitsemme selkeitä unionin laajuus- ja deaktivointistandardeja turvallisuuden tason vaalimiseksi. Tämä on kaikkien intressien mukaista, eli mahdollisimman pikaisesti säännöt on saatava voimaan, ja me olemme valmiita näin toimimaan heti tämän keskustelun jälkeen. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten yleiskeskusteluun. Dita Saransova ensimmäisenä. Olkaapas hyvä. Kiitoksia Kiitoksia tästä selvennyksestä. Olen jo komissiolle sitten useita kysymyksiä. Täytyy kyllä todeta, että minusta en ole saanut oikein tyydyttävän vastausta komissiolta. Haluaisin tietää, että voitteko antaa meille selveä suuntavivoa sen suhteen, mitä tapahtuu näiden deaktivoitujen aseiden suhteen, jotka deaktivoitiin kansallisten säännösten nojalla ennen huhtikuuta 2016 niiden suhteella, jotka tämänhetkisen täytäntöpanosäännöksen jälkeen deaktivoitiin huhtikuun 2016 jälkeen, ja mikä sitten niiden asema on, kun tämä asetus tulee voimaan. Jos ymmärsin oikein sen, mitä toteatte, periaatteessa toteatte, että kaikki nämä täytyy uudelleen aktivoida, uudelleen deaktivoida. Ja lainsäätäjien tarkoitushan ei ollut silloin, kun keskusteltiin itse direktiivistä. Meidän tarkoituksena on aivan selvä. 10 b se näkyy. Ja meillä on tämän talon juridinen näkemys, jossa sanotaan, että kaikki nämä kolme tapaa voivat olla yhteensopivaa. Yksi näistä huolenaiheista on myös aseen oleellisten osien deaktivointi. Miksi komissio alun perin sitten vastusti tätä käsitettä? oleellisten osien sisällyttämistä asetukseen. Ettekö ole sitä mieltä, että löydös tässä kohdassa on epäjohdonmukainen, kun jotkut tällaiset osat eivät ole katettuja? Toinen kohta koskee A-luokan aseiden aktivointia, jotka kuuluvat direktiivin täytäntöönpanoalueeseen, kuten nämä erilaiset aset, jotka siinä on katettu. Intervengo perché il collega Sergio Cofferati non può essere... Minä haluan käyttää puheenvuoron, koska kollega Cofferati ei voi olla täällä tänään. Tämä on erittäin tärkeä aihe ja herkkä aihe erityisesti suurelle yleisölle. Kun me hyväksyimme tämän direktiivin valiokunnassa ja täysistunnossa, niin siihen reagoitiin eri tavalla kansallisuudesta riippuen. Haluaisin kuitenkin sanoa, että me olimme aika pettyneistä, koska komissio käytti suunnattomasti aikaa eh, viedäkseen eteenpäin tätä asiakirjaa, tätä toimeenpanevaa asetusta. Mutta mielestämme nyt on koittanut aika lähteä todella toteuttamaan tätä direktiiviä ja määritellä tarkemmin Mm, tuliaseiden neutralisoinnin kriteerit tai deaktivoinnin kriteerit. Toimijoiden välisessä sopimuksessahan myös sanotaan, että ne aseet, jotka on neutralisoitu jo menneisyydessä ja kun jolloin on noudatettu valtioiden, valtioissa vallitse, vallassa olevia sääntöjä, tai ne, niin ne, jotka eivät noudattaneet turvallisuuskriteerejä, jotka on määritelty uudessa direktiivissä, niin oli aivan itsestään selvää, että nämä näitä tuliaseita pitäisi käsitellä ja neutralisoida ne sääntöjen mukaisesti. Mutta jos ajatellaan nyt äh, massa, joukkomittaista neutralisointia, jotka, jotka on toteutettu tähän mennessä penneisyydessä, sehän on erittäin vaikeaa lähteä deaktivoimaan kaikkia aseita. Mutta että jos komissio on ennakoinut, että jollakin tavalla kaikki nämä tuliaseet, jotka on jo neutralisoitu, jos ne jostain syystä jäävät saman omistajan käsiin, samaan paikkaan, niin tämä neutralisointi on validi, mutta kaikki ne, jotka on siirretty toiseen paikkaan, niin pitää neutralisoida uudestaan, jos ne ovat vaihtaneet paikkaa tai omistajaa. Mutta tästä ei voida olla täysin varmoja. Eurooppalaisen järjestelmän avulla voimme kuitenkin varmistaa, että markkinoilla ei liiku aseita, jo, niin kuin direktiivissä sanotaan eli kuva eli kun aseita, jotka ovat vaarallisia, voivat aiheuttaa korkean tason vaaratilanteen yhteisölle. Me emme saa enää hukata aikaa. Meidän pitää toimia nopeammin, jotta tämä toimeenpaneva asetusdirektiivi astuisi voimaan mahdollisimman pian. Me olemme odottaneet jo liian kauan. Se on ihan hyvän suuntainen. London Dalton. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Dalton. Very much, Chair. I, I mean, along similar lines to what's been said. Kiitoksia. Niin hyvin pitkälti seuraan sitä, mitä on sanottu ja ymmärrän sen. Parlamenttikin pyrkii löytämään ratkaisun kansallisten standardien kohdalla silloin, kun ne pyrkivät samankaltaisiin tavoitteisiin, niin ne, joita oli muutettu tällä tavalla, niin että tunnustettaisiin oikein deaktivoiduksi aseeksi. Voiko komissio kertoa, miten tämä työ etenee, varsinkin kun meillä on tämä tämän vuoden elokuun aikaraja tulossa vastaan? Ja vaikka tämä asia saattaa vaikuttaa pikkuasialta, niin monet yritykset ovat kuitenkin riippuvaisia oikeasta sääntelystä tässä suhteessa. Ja jos me emme ole lainsäädännön kanssa samoilla linjoilla, eli deaktivoimassa tällaisia aseita, niin silloin me teemme karhunpalveluksen niille, jotka ovat kiinnostuneita näistä historiallisista asioista. Aiemman uudistuksen tavoitteena oli se, ettei käytettäisi väärin vanhoja aseita. Kaikkea tulisi kuitenkaan pyyhkäistä tässä yhden ratkaisulla. Eli haluaisin tietää, millä tavalla komissio on etenemässä tämän asian puitteissa. Kiitoksia. Sitten lopuksi vielä edustaja Pospisille. Děkuji pěkně za slovo. Já jsem velmi pozorně poslouch. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen seurannut erittäin tarkalla korvalla komission esitystä. Mitä tulee tähän asetukseen, niin minä suhtaudun sen samalla varauksella kuin suuri yleisökin oletettavasti. Ei kai olisi mitenkään perusteltua lähteä toteuttamatta 10 B3 neutralisointia. Se synnyttää vain turhaa, turhia jännitteitä. Ainakin näin on Tsekin tasavallassa asianlaita. Omistajat ovat jo deaktivoineet aseensa takavuosina ja nyt heidän pitää uudelleen deaktivoida asensa vain sen takia, että on olemassa tämä uusi asetus. Ei tämä nyt ole mikään hyvä ratkaisu. Toivon, että komissiolla on hyviä argumentteja kun se haluaa viedä läpi tällaisen hyvin epätaloudellisen menettelytavan. Argumenttien pitää todistaa, että edellinen deaktivointi ei ollut riittävä, jolloin on pakko tai välttämättä tällä tavalla lähteä sekaantumaan meidän kansalaistemme jokapäiväiseen elämään ja pakottaa heidät uudelleen deaktivoimaan asensa. Tsekin tasavallassa se koskettaa noin 30 000 tuliasetta. Me pitää pystyä selittämään ihmisille, miksi heidän pitää uudestaan lähteä toteuttamaan jotakin, jonka he olivat jo toteuttaneet aikaisemmin. Minä pyydän, että te olette nyt ottaisitte todella huomioon tämän kansalaisten reaktion. He voivat pitää sitä todella turhana asetuksena. Paljon kiitoksia. Ja voisikohan komissio vastata ihan lyhyesti? Kyllä, kiitoksia rouva puheenjohtaja mitä tulee aseiden käsittelyyn, jotka on deaktivoitu kansallisten määräysten mukaisesti, mikään ei muutu. Eli uudelleen deaktivointia ei tarvita, mikäli ne on deaktivoitu kansallisten tai EU-nykysääntöjen mukaisesti, kunhan nämä aseet jäävät asekaappiin, mutta uudelleen deaktivoinnin tarve syntyy heti, kun nämä aseet saatetaan markkinoille tai siirretään toiseen jäsenvaltioon. Ne aseet, jotka on deaktivoitu kansallisten määräysten pohjalta tai nyky-EU-määräysten mukaisesti ne täytyy eh, uudelleen deaktivoida, kun uudet määräykset astuvat voimaan ja aset on tarkoitus saattaa markkinoille tai viedä toiseen maahan. Sitten kysyttiin, että mitä tehdään niiden aseiden osalta, eh, jotka on deaktivoitu vastavalaisten sääntöjen noilla kuin kansallisten määräysten nojalla. Eli niiden osalta ei tarvitse ryhtyä lisätoimenpiteisiin. Komissio arvioi yhdessä asiantuntijoiden, kansallisten asiantuntijoiden kanssa ovatko määräykset vastaavanlaiset kuin kansalliset määräykset. Työ on alkanut, neljä jäsenvaltiot on ilmoittanut jo kansallisista säännöistä. Tsekin tasavalta Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Espanja ovat näin tehneet. Eli vasta eilen järjestimme kansallisten asiantuntijoiden toisen kysy- äh, kokouksen. Katsoimme, mikä on tämänhetkinen asian laita deaktivointiin liittyen. Komission on hyväksyttävä päätöksensä sen suhteen, että hyväksyykö se tämän vastaavuuden vai ei. Päätös on tehtävä tietääkseni elokuun loppuun mennessä, eli 12 kuukautta sen jälkeen, kun tämä ilmoitus jäsenvaltiosta on tullut. Ja sitten nämä raketit ja singot, miksi niitä ei mainita tässä. Me voimme hyväksyä vain ainoastaan ne laitteet tai tuotteet, jotka löytyvät itse ampuma-aseen direktiivistä. Raketit ja granaatit eivät kuulu ampuma direktiivin soveltamisalaan. Ja sitten viimeinen kysymys, jonka kirjasin ylös, liittyy siihen, että miksi komissio ei halua hyväksyä olennaisia aseen osia täytäntöönpanosäädökseensä deaktivoinnin osalta. Tietääkseni tilanne on seuraavanlainen. Kun asetus aikanaan hyväksyttiin, se kattoi kaikki olennaiset osat sen hetkisen tiedon pohjalta. Siinä mentiin jopa vähän pidemmälle. Deaktivointi asiantuntijoiden pyynnöstä heidän kanssaan nämä tekniset säännöt muokattiin, eli otettiin huomioon äänenvaimentimet ja muuntajat ja toimet, jotka liittyvät lippaisiin, joita ei pidetä olennaisina osina ampumaisen direktiivissä ihan turvallisuussyistä. Asiantuntijat aikanaan totesivat, että erinäiset kansalliset määräykset ovat tiukempia ja pitävät näitä mainittuja osia olennaisina ja totesivat, että silloin kun nämä osat tulevat maahan, niin nekin kuuluvat soveltamisalan piiriin ja deaktivoidaan. No niin, nyt rivakasti vastasinkin kaikkiin kysymyksiin. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Dita, ihan lyhyesti vain, sillä aika todellakin on jo loppumassa. I have to say that in light of... Lyhyesti Siinä valossa, mitä kuulin sekä komissaarilta että teiltä, edelleenkin olen sitä mieltä, että tämä implementointisäännösluonnos menee direktiivin vastaisesti. Ja että jos komissio aikoo sen hyväksyä sellaisenaan, niin olisin sitä mieltä, että komissio on mennyt pidemmälle kuin mitä sen toimivaltuudet antavat myöden. Ja näin ehdotan kollegoille sitä, että sitä vastustetaan sen mukaisesti, mitä valtuuksia parlamentilla on täytäntöpanevien säännöstöjen kohdalla. Paljon kiitoksia ja kiitokset myöskin komissiolle vierailustanne ja vastauksistanne. Me jäämme tietenkin tarkkana seuraamaan prosessin etenemistä. Näihin sanoihin päätän kokouksemme. Tältä osin kiitokset vierailusta, kiitokset tulkeillekin myöskin tästä tarjoamastanne lisäajasta. Arvostan sitä suuresti ja nyt toivoisin, että ne, jotka eivät kuulu koordinaattoriryhmään, niin poistuisivat salista. Oikein paljon kiitoksia ja hyvää illan jatkoa.